Okay, colleagues, we're going to make a start on this. No niin, hyvät kollegat, käynnistetään tämän iltapäivän kokous. Ja kuten te tiedätte, me aloitamme äänestyksillä. Mutta ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän, jonka äh, edustaja Bresso on kutsunut äh, ryhmä kansainvälisiä opiskelijoita Torinon yliopistosta. He ovat siis useista eri maista. Tervetuloa. Te joudutte nyt seuraamaan meidän äh, äänestystämme, mikä ei varmaankaan ole kovin mielenkiintoista. Te näette meidän vain nostavan kättä ylös ja menetitte tämän aamun keskustelun. Me äänestämme 2015 kehitysnäkemyksistä ja sen jälkeisestä globaalin kehityksen toimintakehyksestä. Eli mietintö on hyvin tärkeä. Toivon mukaan luette mietinnön, niin näette, mistä me äänestämme. Uudet parlamentin säännöt vaativat, että loppuäänestys tehdään nimenhuuto äänestyksenä ja tulokset äh, kirjataan sitten pöytäkirjoihin. Joten ennen kuin aloitamme, niin tarkistetaan äh, koneellisesti tämä, koska viime viikolla meillä oli kaksi haamuäänestäjää, jota ei löytynyt paikalta. Joten äänestys alkaa. Testataan. Ei mitään väliä, mitä te äänestätte. Tarkistetaan vain, että laitteet toimivat. So How many have voted? 24 have voted. I've got 26, 26 20, 28. 27 people. has got one too many. EPPllä on yksi liikaa. No niin, hyvä. Hienoa. Ei muita ongelmia, voimme aloittaa suoraan äänestämisen. Eli 19 äänesti jonkun puolesta ja muutama vastaan jotakin, mutta siis voimme nyt ainakin todeta, että ne toimivat. We have a number of compromises. Meillä on nyt tässä koko joukko kompromisseja ja mikäli kompromissit menevät lävitse, niin monet äh, tarkistukset äh, raukeavat ja yritän kertoa teille aina missä sivulla, millä sivulla mennään. Aloitamme Tämä tapahtuu nähtävästi kahdessa osassa, eikö? Eli kerron teille aina, missä osassa mennään. Nyt olemme tässä ensimmäisessä osassa. Kompromissipaketti kolme. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 81 sivulla 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 84 sivu 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän 84. Äänestys alkaa. 84. 84. Tarkistus 84. Sivun kaksi loppuosassa. 84 tarkistus. 82, 82 No. Let's start again, colleagues. Hyvät kollegat, aloitetaanpas uudestaan. 82 raukeaa. Eli me äänestämme nyt tarkistuksesta 84 sivu 2. Äänestys alkaa. Might be on page three, some of you no, jollain ehkä sivulla kolme. The vote is open. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? SNDllä yksi liikaa. Kiitos Patricia. Äänestys päättyy. Hyväksytty 14, 12, yksi tyhjä. Ja nyt sitten hyppäämme usean sivun ylitse sivulle seitsemän, jos teillä on tämä sama. Anteeksi, anteeksi, nyt menin hieman liian kovalla vauhdilla. Tämä kompromissipaketti neljä puolesta, sivulta viisi, paketti neljä. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt 139 sivulla 7. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sata neljäkymmentä kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 143. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 148 sivulla 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 156 sivulla 8. Löydättekö te 156 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äästys alkaa. 156. All those in favor, sorry, vote is open. The vote is 156, yeah. 156. Tietävätkö kaikki nyt? 156 äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 13.12. Nyt sitten tarkistus 162 sivulla 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistamme. Äänestys alkaa. 162. 162. On page 9. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Satakuusikymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää tar- hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 173 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Sitten paketti 5, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167, erillinen äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten siirrymme paljon eteenpäin. Vihreille vain tiedoksi, te halusitte 190 erillisen äänestyksen, mutta se raukesi nyt tämän paketin vuoksi. Sitten kompromissi 6 puolesta, sivulta 11, Q puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. nyt sivulle 15. Anteeksi. Sivulla 13 paketti 7, kompromissitarkistukset 7. Sivu 13. Neljäs ylhäältä. Sivu 13. Okay, so We're clear. in package... No niin, kompromissit paketissa seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksisataakaksikymmentäneljä. Sivulla neljätoista puolesta Ah, sekin raukeaa. Selvä, se raukeaa. Kiitos, kiitos. 229 sivulla 15 äänet puolesta, 229 vastaan. Se nähtävästi raukeaa, äh, on hylätty, mutta äänestys alkaa. Tarkistamme. Äänestys päättyy ja se on hylätty. sivu 16, 239 puolesta. 239 sivu 16. Edustaja Devalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kompromissit paketti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 18, tarkistus 264 tuolta loppuosasta Tagören siltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 268 sivulla 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 sama sivu 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Tarkistus 273 sivulta 19. Äänestys päättyy. Hyväksy. Sitten kompromissipaketti yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivun 20 ihan sinne lopuille. 291, ovatko kaikki vielä mukana? 291 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän. 291 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. 291. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt mennään sitten äänestyslistan toiseen osaan. Aloitamme uudestaan. Ensimmäinen äänestys koskee kertaa kaksi sivulla kaksi, joka kattaa kaikki naisasioiden valiokunnasta tulleet tarkistukset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 sivulla 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulla 5. Tarkistus 335. 335. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 335. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 15 vastaan 12 puolesta. 39. puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 39. Äänestys on alkanut. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 341 Väyryseltä. Vastaan tyhjää. Hylätty. 345 Sanchezilta puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Ai, luulen, että äänestit vastaan. 345. No tarkistetaan ensin. 345. Tarkistetaan se. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytyllään. Luulen, että sosiaaliset hylkäsivät sen. Sivu 6, kuudes paketti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme viisi neljä, sivulla seitsemän, kolme viisi neljä, puolesta vastaan. 354 sivunumerointi ei ole enää sama. 23, 354 on tarkistuksen numero puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 15.13. Kannatti tarkistaa. 367. 367. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 367. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 15.13. Ja sitten mennään pakettiin 13. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Paketti 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 392 otsake 2 ja sen alaotsikko. englanniksessa versiossa sivun 9 alalaidassa. Louis Micheliltä 392. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 392. Äänestys on alkanut. No selkeästi hylätty. Äänestys on päättynyt. Hylätty. kolme puolesta vastaan hylätty. 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Paketti 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 kappaleeseen 27 406 Louis Michel ja Görens puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. 406. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kalla äänellä. 408 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 408 äänestys alkanut. Everyone voted who wants to vote? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yllään. 4.11 samalla sivulla. Devalta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkastetaan. 4.11. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kahdella äänellä. Paketti 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten paketti 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä viisi viisi. Kappaleeseen 31. Hautala Sargentini ja Hoibuh. viisi Täällä yrittää lobata puheenjohtaja, ei se niin toimi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt sitten johdan tuossa kappaleisiin. Kap- paketti kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 28. Äänestys on alkanut. Puolesta. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. nyt sitten hypitään taas eteenpäin. Paketti 1, sivulla 19 minulla. Paketti 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 16 Schleinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 19 Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 15.11. 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt sitä äänestää yhtenä ryhmänä kaikista naisasia valiokunnan tarkistuksista, kaikesta yhdessä. Tiedättekö, missä mennään? Naisasioiden valiokunnan tarkistukset. Okay. The, oh yeah, this is, this is, this is the ones from the FAM committee. We're going to vote on block all those. Sitä kaikesta yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Ja loput kappaleet sitten sisältään, ne sisältyvät muihin kompromisseihin. Valtava esittelijän työ. Eli nyt sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Näin Nimenhuutoäänestys on alkanut loppuäänestyksessä. Vote is open. Äänestys on alkanut ensimmäistä kertaa valiokunnassamme. Kaikki ovat äänestäneet näin sen. Äänestys on päättynyt 24 puoltoääntä, kolme vastaanta ja yksi tyhjääni. Kiitokset edustaja Stier. Um, thank you very much. Do You want to say something about this at the end of... Haluaisitko sanoa jotakin tämän erittäin tärkeän äänestyksen päätteeksi? Olkaa hyvä. Kiitos. Olisin vain kiittää kaikkia kollegoita jälleen kerran. Toteaisin vain, että teimme erinomaista työtä. Yhteistyö tämä kaikki sujui. Onnistumme painottamaan niitä seikkoja, jotka yhdistävät meitä ja saamme erittäin vahvan lausuman, jonka suhteen voimme luottavaisin mielin mennä Strasbourgissa täysistuntoon. Thank you to you. Kiitoksia teille tästä. Kiitos myös kaikille varjoesittelijöille heidän tekemästään työstä tämän mietinnön laatimisen yhteydessä. Mikäli ette olisi näin ankarasti tehneet töitä, täällä olisi siis istuttu puolitoista tuntia äänestämässä yhdestä ja samasta paperista. Mutta nyt me voimme siirtyä eteenpäin toiseen äänestykseen. Kyse on lasten aliravitsemusta koskevasta tekstistä. Kollegoilla varmaan on äänestysluettelo edessään, minulla tosin ei ole. Etsin sen nyt täältä nopeasti jostakin. Ensinnäkin päätösauselma esitys suullisen kysymyksen tiimoilta, joka liittyy lasten aliravitsemukseen kehitysmaissa. Ensin äänestämme suullisesta kysymyksestä. Puolesta äänettä vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme itse varsinaiseen tekstiin. Ensin tarkistus yksi Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 16 poista 11 vastaan. Tarkistus 23. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. 26 korjaa puheenjohtaja. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Samalla enemmistöllä. 27 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Äänestys alkaa tarkistuksesta 31. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32. Tämä ei ole enää kohta kohdata äänestys, joten puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33. Puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. 33 tarkistuksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 34. Äänestys päättyy. Hylätty samalla enemmistöllä. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pyydän anteeksi. Eikö se ollutkaan nimenhuutainestys, Pyydän anteeksi minun virheeni. 35. Otan uudestaan. Tarkistus 35. Puolesta et. Ja anteeksi teknikoilta. Vastaan. Vast. Tyhjää hyväksytty. 36. Tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 37. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 vastaan 13 puolesta. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15.13 äänin. Tarkistus 41. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 42. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet, että äänestys päättyy? Hylätty. Tarkistus 43. Nirj Devalta puolestaan, että vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15.13 äänin. Tarkistus 44 on rauennut, joten tarkistus 45 Devalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta. 46 edelleenkin. Kansanpuolue ei äänestä näköjään. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. tarkistan koneisesti. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Oletko kaikki halukkaat äänestäneet? Äänestys päättyy. Helposti meni läpi. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50. 1 ja 52 ovat rauenneet, joten tarkistus 53 No tarkistetaan 52. Onko se rauennut? Kyllä minä täytyy äänestää tarkistuksesta 52. puolestaan, että vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 54 puolesta äänet. 54 edelleenkin. Nostakaa reippaasti kättä. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 54 tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki halukkaat nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 56 Devalta puolesta vastaan Tarkistan kuulisesti Tarkistus 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 57. Tarkistus. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 58. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 58. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tarkistus 60. Äänestys alkaa. 60 60. Kaikki äänestää tarkistusta 60. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 61. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 62. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki halukkaat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yhden äänen enemmistöllä tiukalle meni. Sitten tarkistus 63. Puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 64. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Suurella enemmistöllä hyvällä hylätty. Tarkistus 65. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten johdataan kappale. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää. Kerrankin tämä helppoa hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, koska äänet menivät tasan, joten hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Tarkistus 11. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 18 taisi olla sama enemmistö kuin äsken, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Samalla enemmistöllä. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22, joka on viimeinen Devalta puolesta vastaan. tarkistan koneellisesti. Viimeinen tarkistus 22. Aiselkin hylätty. Aisus päättyy. Hylätty mikä hylätty. Joten näin ollen äänestämme koko päätöslauselman tekstistä nimenhuutoäänestyksenä sääntöjen mukaan. Joten äänestys alkaa. Loppuäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta kolme vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Kiitoksia kaikille, jotka auttoivat äänestyslistojen laatimisessa. Kiitos tästä. Okay, colleagues, that concludes all the... Hyvät kollegat, nyt kaikki äänestykset on toimitettu, joten mikäli ajatte poistua paikalta ennen seuraavan esityslistan kohdan käsittelyä, niin voisitteko poistua vähin äänin? leaving. I just want, I'm just going to give you a minute to go so that I can... Annan teille pienen hetken aikaa poistua paikalta ja sitten esittelijä saa puhua kaikessa rauhassa niin, että ihmiset eivät hälise hänen ympärillään. Okay, so those who leave... Ne, jotka poistuvat, poistukoota hissun kissun. Siirrymme kohtaan kymmenen joka lykättiin tämän aamun esityslistalta. Kyse on Puheenjohtaja korjaa. Pyydän anteeksi. Minulta menivät asiat nyt sekaisin. Tämä oli minun virheeni. Luulin, että nyt siirrymme takaisin kohtaan 10, mutta nyt menemmekin kohtaan 13 esityslistalla. Kyse on Euroopan kehitysyhteistyön, tai pikemmin kehitysyhteistyön Euroopasta teemavuodesta. Valiokuntamme oli merkittävässä roolissa, kun vuosi 2015 nimettiin kehitysyhteistyön teemavuodeksi ja parlamentti suurin, suuren enemmistöllä hyväksyi tämän teemavuoden. Meidän valiokuntamme vaikutti päätökseen. Vuoden mottona tulee olemaan se, että meidän maailmamme, meidän arvokkuutemme, meidän tulevaisuutemme, tämä iskulause tai motto keksittiin täällä DV-valiokunnassa. Kyse on ensimmäisestä kehitysyhteistyön eurooppalaisesta teemavuodesta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden saada kansaisetkin mukaan myötä vaikuttamaan ihmisten auttamiseen. Voisivatko ihmiset olla nyt hälisemättä täällä kokoussalissa? Mikäli aiotte mölistä, niin menkää tuonne salin ulkopuolelle. Olkaa niin ystävällisiä. Joten koordinaattorit näkevät, että tämä on tärkeä mahdollisuus käydä kehitysyhteistyöstä keskustella parlamentin ulkopuolellakin käsin. Olemme luoneet pienen työryhmän sen tarkastelemiseksi, kuinka me voimme myötä vaikuttaa asian edistymiseen. Erä Görens on toiminut työryhmän puheenjohtajana. Hän ylipäänsä keksi ehdottaa eurooppalaista kehityspolitiikan teemavuotta. Annan ensin puheenvuoron Görensille ja tämän jälkeen puhuu Concordin edustaja. Concord on kansaisyhteiskunnan foorumi, joka käsittelee kehitysyhteistyöasioita ja tämän jälkeen puhuu komissio. Ensin puhuu herra Görens. Hän kertoo tästä ehdotuksesta jonka koordinaattorit ovat hyväksyneet eurooppalaiseksi kehitysyhteistyöpolitiikan teemavuodeksi. Charles, ole hyvä. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten totesitte, me olemme olleet yhteydessä muihin tahoihin, jotta komissio tekisi vuodesta 2015 kehitystyön juhlavuoden. Alueiden komitea, sosiaalikomitea ja komissio ovat olleet tässä mukana ja muistutan myös sivuminen, että tämä aloite on johtanut lainsäädäntötoimeen, jota käsittelimme vuoden 2014 alussa edellisen toimikauden loppua kohti. Nyt ensimmäistä kertaa käsittääkseni kannattaa sitä muistuttaa ulkopolitiikan yksi osio on osa tätä juhlavuotta. Ja meillä on nyt 12 kuukauden ajan mahdollisuus tematisoida yhä enemmän kehitysyhteistyötä ja asiakirja, joka tätä varten on luonnosteltu, ottaa esille ne aloitteet, joihin me voimme ryhtyä kehitysvaliokuntana tuon juhlavuoden aikana. Muistuttaisin myös siitä, että olemme aina vedonneet siihen, että meidän tulisi asettaa keskiön arvokkuuskäsite. Arvokkuus. Meidän maailmamme, meidän tulevaisuutemme, meidän arvokkuutemme on tämä motto. Tässä painotetaan nimenomaan tätä sisältöä eikä niinkään tätä omistajuutta. Ensimmäinen tavoite on se, että kansalaisille, jotka yleisesti ottaen tukevat anglosaksisessa merkityksessä tätä kehitysyhteistyötä. Vaikka kansalaiset eivätkään kaikkia tietoa ja yksityiskohtia saa, niin Eurostatin tekemät tutkimukset ja muidenkin tahojen tekemät tutkimukset vahvistavat sen, että suuri yleisö suhtautuu myönteisesti kehitysyhteistyöhön sekä EUn tekemään että jäsenvaltioiden Keskeisessä osassa on johdonmukaisuus, teemat, johon olemme ottaneet aiemminkin jo kantaa. Ja nyt tästä on tullut pysyvä valiokuntamme lähestymistapa. Ja meillä on myös esittelijä, kaksi erityistä esittelijää, jotka tätä käsittelevät. Kampanjan avain viesti koskee sitä, että Euroopan unioni on globaali toimija ja sillä on tärkeä rooli maailmassa, joka on yhä enemmän riippuvainen toisistaan ja jota kuvaa toisaalta varoiden lisääntyminen, mutta toisaalta myös epätasa-arvoisuuden lisääntyminen. Tässä suhteessa Kehityspolitiikalla on oma tärkeä osansa, sillä rikkauden ja vaurauden lisääntyminen ei sinänsä poista vielä köyhyyttä, vaan pitää olla tahtoa viedä köyhyyden torjuntapolitiikkaa eteenpäin. Ja tässä suhteessa pyrimme siis epätasa-arvoisuutta vähentämään maailmassa. Euroopan unioni voi näin ollen ensi vuonna ottaa näitä teemoja yhä enemmän esille. Meillä on paljon erilaisia toimijoita, olemme pyrkineet siihen, että me Euroopan parlamenttina voisimme olla myös mukana tässä kampanjassa näkyvällä, älykkäällä ja tehokkaalla tavalla. Siitä syystä olemme kokoontuneet usean otteeseen ja pyrkineet hieman selventämään niitä aloitteita, jotka tähän asiaan liittyvät. Ja näihin konkreettisiin toimiin varsinkin tässä on kysymys. Siteran niitä järjestyksiä, joka ei ole mitenkään tärkeysjärjestys. Vierailevat julkikset on yksi. Tunnetut henkilöt siis, jotka tulevat parlamenttiin, jotka mielellään, jotka sitten kokoavat yleisöä, varsinkin henkilöt, joilla on kehityspolitiikkaan yhteyksiä – jotka vievät eteenpäin meidän ajatuksemme. Mikä tässä on? Ja näin tämänkaltaiset tapahtumat ovat sellaiset, joita on pidetty muutaman vuoden ajan jo Brysselissä. Tässä meillä on nyt mahdollisuus myös järjestää korkean tason paneeli Euroopan kehityspäivien puitteissa. Ja näin voimme hyötyä myös avointen ovien päivistä, jotka pidetään toukokuussa ja Schumannin juhlapäivästä, jolloin Strasbourgissakin, Luxemburgissa ja Brysselissä ovet ovat avoinna, eli kaikissa kolmessa parlamentin toimipisteessä. Näin voimme sitten kunnioittaa ja ottaa esille Euroopan unionin kehitystyötä. Toinen mahdollisuus, joka löytyy myös näistä päätelmistä, koskee Milanon maailmannäyttelyä Expo 2015, joka pääsessä käsittelee niitä ongelmia, jotka liittyvät nälkään, elintarvikkeisiin. Voimme viedä eteenpäin ajatusta, jonka mukaan oikeus ruokaan on ihmisten oikeus. Ja lopuksi sitten kumppanina meillä on kansalliset parlamentit, joilla on erittäin tärkeä rooli, varsinkin koetaan huomioon, että tässä meillä on jaettu toimivalta. Meillä on tärkeä rooli koordinaattoreina. Ja vielä äskettäinhän olemme saaneet, että esimerkiksi Ebola-kysymyksissä on paljon työtä tehtävänä. On myös paljon edistystä, mikä täytyisi tehdä. Mitä voimme siis tässä suhteessa tehdä? Meillähän on tava, tapana ylipäätäänkin tavata kansallisia parlamentteja. Ja toiseksi minusta meidän pitäisi nyt sitten astua yksi lisäaskel eteenpäin tässä suhteessa. Kun valmistelimme tätä kokousta, niin saimme ajatuksen siitä, että me olisimme ikään kuin suurlähettiläitä, jotka voimme mennä kansallisiin parlamentteihin tiettyihin valiokuntiin, kehitysvaliokuntiin, jos se sellainen on, se olisi hyvä meidänkin valiokuntamme kannalta uusia näitä suhteita pääkaupunkeihin ja kansallisiin parlamentteihin. Minusta tällainen pompöösi termi kuin suurlähettiläs olisi hyvä. Ja Niin kuin esimerkiksi edustaja Stiir, joka on aivan erinomainen lähettiläs meille. Ja näin voimme siis käydä näkemysten vaihtoa parlamenttien kanssa. Lisäksi meillä olisi mahdollisuus myös osallistua erilaisiin tapahtumiin, erityisesti 89.1. pidettävään äh, avaamistapahtumaan ja sen jälkeen Anteeksi, että muuten ollut paikalla aamulla. Ja sen jälkeen me pidämme kuulemistilaisuuden, joka koskee kestävää kehittyy, kehittävän kehityksen tavoitteita. Kuulemistilaisuus on, pakko, on tarkoitus pitää ensi kevään aikana. Kehitysyhteistyöpolitiikan rahoituskysymys 23. helmikuuta pidettävä kuulemistilaisuus. Lisäksi valtuuskunta menee Kongoon, sen itäosaan ja myös Ruandaan. Korkean tason kehitysyhteistyökokous Addis Abebassa. Tuo pidetään 13.16.7. Ja sitten lopuksi huippukokous. YK on kestävistä ö, kehitystavoitteista, jota käsitellään vuonna 2015 YK on tässä kokouksessa. Ja tänä vuonna siis tämä teema – on se, jota siellä käsitellään. Tässä oikeastaan se oleellinen. Ja sanon tässä muuten sivuhuomautuksena vielä, että meillähän on nämä tavanomaiset välineet käytössämme. Ensi viikolla tapaamme muuten vispääosaston vastuuhenkilöt ja luonnollisestikin Euroopan parlamentin kaikki eri yksiköt, jotka saattavat tehdä, edesauttaa sitä, että tästä pyrkimyksestä tulee suuri menestys tämä erittäin tärkeä tiedottamistavoite, joka tällä kampanjalla on, siinä täytyy kaikki mahdolliset tilaisuudet käyttää. Haluan lopuksi muistuttaa, että tämä on valtava menestystarina meidän valiokuntallemme ja koordinaattorille, että he ovat onnistuneet sama kehitystyö teeman näin tärkeän aseman vuonna, jota kuvaavat myös Euroopan unionin sisällä kasvavat vaikeudet. Ja minun mielestäni tässä voidaan välittää erinomainen viesti siitä, että solidaarisuus on jakautumatonta. Se on tärkeä osa EUta ja sen sisäistä ja ulkoista toimintaa. Sitä ei voida jakaa. Tässä siis oleellinen yhteenveto siitä, mihin tässä on pyritty, kun tätä lainsäädäntötointa on muutettu nyt tiedotuskampanjaksi. Kiitoksia. Kiitos herra Kyörensä. Nyt annan puheenvuoron herra Marius Vandersille, joka edustaa Concordia, kansaisyhteiskunnan foorumia. Hän tulee kertomaan meille. En tosin kyllä tiedä, missä hän on. Ai tuolla, hyvä. Hän tulee kertomaan meille, mitä suunnitelmia Concordilla on ensi vuoden osalta. Ennen kuin aloitatte puheenvuoronne, haluaisin kiittää teitä siitä, että viime viikolla tapasimme teidät epävirallisesti valikunnan kokouksen yhteydessä. Tuo kokous oli erittäin hyödyllinen ja hyvin paljon sain positiivista palautetta teidän vierailustanne, mutta olkaa hyvä, nyt on teidän vuoden puhua. Uh, Kiitos puheenjohtaja näistä ystävällisistä sanoista. Ihan nopeasti. Minä olen Marius Forns, olen äh, alankomaalainen ja edustan täällä Brysselissä yhtä maailman suurinta äh, humanitaarista ja äh, kansalaisjärjestöä, mutta olen täällä Concordin eli Euroopan konfederaatio kehitys yhteistyö kansalaisjärjestö ja istun siis se, siinä, olen siinä mukana. On suuri äh, ilo ja kunnia saada tulla kertomaan tälle valiokunnalle sitä, mitä äh, Concord äh, suunnittelee Euroopan kehitysyhteistyövuoden puitteissa. Olen koostanut kaiken tällaisen lyhykäisen asiakirjan, jonka toivon mukaan olette saaneet. Tämä on kattava näkymä kaikista niistä eri toimista ja asioista, joita Concord aikoo toteuttaa yhteistyössä Euroopan komission kanssa ja yhteistyössä monien muiden osapuolten kanssa. Tällä tavalla saadaan mahdollisimman paljon kansalaisyhteiskunnan tekijöitä mukaan tähän teemavuoteen. Ja jos jälkeenpäin on vielä aikaa kysymyksillä ja kommenteille, niin ihan mielelläni kuulesin niitä ja, ja vastaan kysymyksiin. Mutta nyt ensin haluaisin keskittyä yhteen tärkeään näkökulmaan näistä suunnitelmista, joita tässä kehittelemme. Ja tämä on tällainen hieman monimutkainen haaste saada aikaiseksi ja koordinoida laaja Euroopan laajuinen allianssi kansalaisjärjestöjen kesken, ei vain Brysselin tasolla, vaan koko Euroopan unionin alueella. Eli kansalaisyhteiskunnan toimijoita, joita kaikkia voidaan pitää osatekijöinä yhteistyössä, kehitysyhteistyössä. Eli komissio ihan oikein laskee sen varaan, että Concord kykenee tavoittamaan mahdollisimman laajan määrän tekijöitä ja myös saamaan heidät innostettua osallistumaan tähän ja parantamaan kansalaisten tietämystä kehitysyhteistyöstä, sitä mitä me olemme tehneet aikaisemmin, mitä teemme nyt ja mitä toivomme tekevämme tulevaisuudessa. Jotkut järjestäytyneen yhteiskunnan sektorit ovat helppoa, on helppoa tavoittaa esimerkiksi ihmisoikeuskansalaisjärjestöt, ympäristökansalaisjärjestöt, rauhakansalaisjärjestöt ja niin edelleen ja monet muut sektorit. Näillä on jo järjestäytyneitä, nämä ovat järjestäytyneitä elimiä sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja olemmekin eh, ottaneet heihin yhteyttä ja miettineet, millä tavalla parhaalla tavalla saisimme mukaan heidän laajat jäsenkuntansa kaikissa EU-jäsenvaltioissa niin, että he voisivat levittää eh, näitä asioita, joita haluamme kansalaisten kuulevan tänä teemavuotena. Me olemme pyytäneet, että he jakavat näitä eh, kertomuksia niin, että ihmiset oikealla tavalla selkeyttäisivät ja kertoisivat näistä politiikoista, mitä on toteutettu kehitysyhteistyössä, mutta myös niistä tuloksista, mitä ollaan saavutettu. Peittelemättä sitä, että meillä toki on haasteita, joita kohtaamme päivittäin, kun pyrimme saamaan kehitysyhteistyön toimimaan. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä EUn toimielinten puolelta, kuten esimerkiksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean puolelta, koska niilläkin on suorat yhteydet kansalaisyhteiskuntaan kaikissa jäsenvaltioissa samoin kuin paikallisiin viranomaisiin, jotka ovat toimijoita tässä kehitysyhteistyössä. Mutta tällainen hieman hankalampi ryhmä saavuttaa, jotka kuitenkin ovat meidän näkemyksessämme hyvin tärkeitä, ovat nämä erilaiset diasporaorganisaatiot. Me toivoisimme, että me kykyisimme saamaan myös heidät tämän Euroopan teemavuoden taakse. Eli kaikki nämä tällaiset eh, yhteisöt EU:ssa, jotka eivät ole kovinkaan eh, hyvin valtavirtaistuneet eh, yhteiskunnan prosesseihin ja kuitenkin niiden vaikutus on valtava. Vuonna 2013 yli 230 miljoonaa ihmistä eli maiden ulkopuolella, omien kotimaidensa ulkopuolella Hyvin suuri määrä heistä ovat ensimmäisen, toisen tai kolmannen sukupolven kansalaisia EU:ssa. Ja he voivat olla meille hyvin tärkeä lähde heidän lähtömaansa perusteella tai, tai, tai tulomaan perusteella, missä he nyt elävät. Ja haluaisin myös muistuttaa teitä, että 440 miljardia dollaria, eh, eli 3,3 prosentin lisäys eh, kehitysyhteistyörahoissa vuonna 2013, eli tämä on valtava määrä rahaa. Eli eh, emme voi aliarvioida kehitysyhteistyötä. Jotkut näistä diaspora-järjestöistä ovat itse järjestäytyneet ja pyrkineet myös tukemaan Mutta hyvin monimutkaisella tavalla nämä ovat järjestäytyneet, jos ne nyt ylipäätään ovat järjestäytyneet. Jos me haluamme ottaa yhteyttä näihin diasporajärjestöihin, keihin me otamme yhteyttä. Eli meidän täytyisi pyrkiä nämä hajallaan asuvat ihmiset saamaan jotenkin mukaan ja, ja osallistumaan tähän. Ja me voimme käyttää kaikkea apua, mitä voimme saada ja toivommekin siksi, että Euroopan parlamentti ja te, TV-valiokunnan jäsenet, joilla on teidän omat vaalipiirinne ja äänestäjänne omissa kotimaissanne, kansalliset parlamentit ja kansalaisjärjestöt, mä toivoisinkin, että te auttaisitte meitä siinä, että me todellakin saisimme yhteyksin näihin tällaisiin diasporajärjestöihin teidän maissanne. Ja toinen asia on, että toivon, että te olisitte itse tietoisia siitä, mitä potentiaalia teillä on siinä, että te olette voimakkaita tekijöitä ja kykenette levittämään tietoutta tästä kehitysyhteistyöstä, jota me haluamme levittää Euroopan kaduilla ja yhteisöissä. Vuoden 2015 vuoden teemavuoden aikana teillä on paljon mahdollisuuksia puhua julkisesti ja osallistua esimerkiksi teidän omien kansallisten parlamenttienne ja puolueittenne keskusteluun, medioihin ja ö, olemaan yhteyksissä moniin tärkeisiin tekijöihin. Herra Görens täällä jo mainitsi koko joukon näitä konkreettisia ö, mahdollisuuksia ja niihin varmasti voidaan lisätä vielä enemmän. Konkoden nimissä ja Euroopan kansalaisyhteiskunnan nimissä pyytäisin tämän valiokunnan jäseniä tietoisesti aktiivisesti käyttämään jatkuvasti näitä mahdollisuuksia äh, kiinnittämään ihmisten mielenkiinnon tätä teemavuotta kohtaan ja muistamaan, että tänä vuonna halutaan toteuttaa kolme tavoitetta, eli parantaa ihmisten tietoisuutta ja lisätä Euroopan kansalaisten tie- tietämystä, ei ainoastaan laajuudesta ja, ja tästä koosta, vaan myös se, mitä kaikkea on jo saavutettu yhteist- kehitysyhteistyössä ja että te saisitte ihmiset, kansalaiset mukaan kriittisinä ajattelijoina ja toimijoina kehitysyhteistyössä ja lopuksi vielä äh, herättää tätä solidaarisuutta ja yhteistä vastuuta, jota meillä kaikilla on tästä ainoasta maapallosta, jonka voimavarat eivät ole äh, loppumattomia. Ja tämän, niiden jakamisen tulisi perustua solidaarisuuteen. teidän mahdollisuutenne lähestyä kansalaisia on, on, on, nämä mahdollisuudet ovat valtavia ja tämä voi olla suuri voimavara. Me toimijana olisimme todella iloisia, jos me voimme kertoa teille näitä tarinoita, joita te voitte kertoa eteenpäin. Yksinkertaisia kertomuksia, joita saamme kentällä toimivilta kollegoilta, ihmisiltä, jotka todellakin työskentelevät konkreettisesti. Tarinoita, joita tavallinen EU-kansalainen ymmärtää. Pitää käyttää normaalia kieltä, yksinkertaista kieltä, lähestyä tavallisia ihmisiä ja kertoa ö, mielenkiintoisia tarinoita heille nimenomaan nämä tarinat enemmänkin kuin poliittinen kieli tulee olemaan se, joka inspiroi Euroopan unionin kansalaisia tavoittelemaan niitä tavoitteita, joita Euroopan unionilla ja jäsenvaltioilla on, ja ymmärtämään myös meidän oma potentiaali, millä tavalla voidaan toimia tässä yhteisessä vastuullisessa tehtävässä kehittäessämme yhteistä maailmaa, jota me voimme jonain päivänä kutsua meidän maailmaksemme, meidän arvokkuudeksemme, meidän tulevaisuudeksemme. Um, Kiitoksia herra Vanders. Nyt annan jäsenille puheenvuoroja. Tavo, Tavor Stier ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Mä haluaisin aluksi kiittää kollegamme Charles Görensiä siitä, että hän on ottanut ohjat käsinsä tässä työryhmässä ja tuen täysin hänen avauspuheenvuoroaan ja hänen tavoitteitaan. Omalta osaltani haluaisin kaksi seikkaa poimia esiin lyhyesti. Uskon, että nyt oli pelkästään erinomainen tilaisuus tavoittaa tavallista kansalaista, vaan voimme myöskin entistä enemmän pyrkiä verrata ei pelkästään niin ihmisiin, jotka toimivat jo aktiivisesti kehitysyhteistyössä, tai kansalaisjärjestöihin voimme verrata, vaan pikemminkin voimme verrata myöskin ihmisiin, jotka eivät ole niinkään tietoisia näistä kysymyksistä. Tiedän, että suurin osa Euroopan kansalaisia tukee sitä, mitä Euroopan unioni tekee kehitysyhteistyön hyväksi, mutta uskon, että tämä matto meidän maailmamme, meidän arvokkuutemme, meidän tulevaisuutemme auttaa meitä keksimään keinoja tavoittaa joka ikisen tavallisen kansalaisen niin pitkälti kuin vain mahdollista. Toinen tärkeä seikka – Tuen täysin ajatusta ottaa yhteyttä myöskin kansallisiin parlamentteihin. Kahda tapaa tämä voidaan tehdä. Ensinnäkin budjettikysymys täytyy varmistaa, että se on kunnossa. Meidän täytyy pitää kiinni sitoumuksista, joita jäsenvaltiot ovat tehneet, että 0,7 prosenttia, kun halutaan saada PKTLstä kehitysyhteistyöhön – Jäsenvaltioita täytyy muistuttaa tästä lupauksesta. Toinen tärkeä seikka on tietystikin se, että täytyy lisätä ihmisten tietoisuutta ihmisoikeuksien universaalisuudesta jakamattomuudesta. Silloin kun on kyse vuoden 2015 jälkeisistä globaaleista kehitysyhteistyön puitteista. Tämä tietoisuus on tärkeä saada aikaan, mutta uskon, että kansallisissakaan parlamenteissa tätä tietoisuutta ei riittävästi ole, eikä myöskään tavallisten ihmisten keskuudessa. Tätä tärkeää seikkaa on se niin ikään painottaa. Jälleen kerran toteaisin, että tuen sitä työtä, jota Charles Görans on tehnyt ja hienoa, että hän vietetään asiaa eteenpäin. Ja olen mukana myötävaikuttamassa siihen, että tämä myöskin jatkossa toteutuu. Kiitos. Hautala. Heidi Hautala seuraavana ja sitten Norbert Neuser. Um, I of course... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tietysti kovasti samaa mieltä kuin Stier tarpeesta muistuttaa kansallisia parlamentteja rahoitusvelvollisuudesta. Ja minusta siitä tulisi tehdä kyllä avainkysymys. Ja tietysti 0,7 prosenttia ei enää ole riittävästi. Meidän täytyy katsoa, että täytyy löytää muita lähteiltä kehitysyhteistyörahoitukseen. Haluaisin kuitenkin antaa esimerkin siitä, millä tavalla tätä diaspora-kysymystä pitäisi hoitaa, mikä Concordelta kuulin. Minun maani on hoitanut asian niin, että olemme aloittaneet hankkeen Somalian diasporan kanssa. Se on suhteellisesti ottaen aika suuri maassani. Ja olemme tehneet yhteistyötä kansainvälisen maahanmuuttajärjestön IOM kanssa jotta somalialaisia terveydenhuoltoammattilaisia vietäisiin Somalimaahan terveysjärjestelmän rakentamiseksi. Se oli oikein suuri menestys ja monet maat olivat kiinnostuneet mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta ja Norja, jotta kopioitaisiin tämä toimintatapa. Niin paljon erilaisia ammattilaisia voitaisiin käyttää tässä maassa, että voi vain rohkaista siihen, että pyritään tämän tyyppisiä malleja hyödyntämään. Lopuksi vielä haluan sanoa, että on tärkeää korostaa kansalaisjärjestöjen vaikea tilannetta monissa kehitysmaissa tänä vai- tässä vaiheessa, jotta voitaisiin aktiivisesti pyrkiä tukemaan ihmisoikeustaistelijoita ja aktivisteja, jotka työskentelevät valtavan paineen alaisina ehkäpä voitaisiin tehdä tässä suhteessa paljon työtä ja tehdä työstä näkyvämpää outreachin toimista. Ja suuri yleisö ei juurikaan tätä tunne. Hyvin usein sitä myös kyseenalaistetaan. Ja usein kyseenalaistetaan myös veronmaksajan rahan käytön järkevyyttä kehityspolitiikassa. Minusta me voimme saada paljon aikaiseksi ja Görens on tehnyt tähän, tässä suhteessa erinomaisen suunnitelman. Sitten Norbert Neuser. Äh, vielen Dank. Ich will mich auch bei... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Charles Görensiä ja lämpimästi kiittäisin myöskin siitä työstä ja ajatuksista, joita on nyt saatu koottua yhteen sen varmistamiseksi, että ensi vuodesta tulee menestyksekäs. Uskon, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä eurooppalainen kehitysyhteistyön teemavuosi ei saa toteutua pelkästään Strasbourgissa, Brysselissä ja Luxemburgissa, vaan se täytyy saada myöskin näkyväksi toiminnaksi jäsenvaltiossa kansalliset parlamentit täällä mainittiinkin. Uskon, että on myöskin hyvin monia alueellisia ja tason toimijoita, joihin voi ottaa yhteyttä. Paikallistaso Euroopassa ja myöskin kehitysmaissa täytyy saada mukaan yhteistyöhön ensi vuoden aikana 0,7 prosenttia kehitysyhteistyötavoitteeksi pitäisi nyt saada toteutumaan. Tässä voidaan pyrkiä vaikuttamaan ensi vuoden aikana tähän, mitä tulee Bill Gatesiin ja liittokansleri Angela Merkelin ja siihen, että suljettujen ovien takana on keskusteltu siitä, että Saksa aikoo maksaa paljon vähemmän jatkossa kuin 0,7 prosenttia, 0,38 prosenttia on suunnitteilla Saksalla ja muilla rikkailla valtiolla tilanne on nyt sellainen, että kehitysyhteistyöpolitiikka on lapsipuolen kengissä. Minun maassani haluaisin todeta, että meillä on 17 liittovaltiota ja joku kullakin liittovaltiolla on oikeus itse päättää kulttuurikysymyksistä, mutta toisaalta eurooppalaisen kehitysyhteistyön teemavuoden yhteydessä voidaan järjestää se kilpailu, Esimerkiksi koulussa jotain järjestää se kilpailu teemavuoden tiimoilta. Ja tämä on malli, jota ilomieli voidaan kopioida muuallakin. Ja totesimme, että tai todettiin, että tarvitaan myöskin valistusta ja tiedotusta, mikäli onnistumme kahden viikon kuluttua, kun Paavi tulee puhumaan parlamentissa, viittaamaan myöskin eurooppalaisen kehitysyhteistyön teeman vuoteen ja siihen, miten suuresta vastuusta on kyse, niin hyvä niin. Muistan tässä puheen, jonka Francisco Paavi Franciscus piti Lampedusassa. Uskon, että enteet ovat hyvät, että Martin Schulzin suhteet Vatikaaniin ovat Schulzin aloitteesta syntyneet ja Paavin puheenvuoron yhteydessä voidaan myöskin kuunnella herkällä korvalla. Mainitsikohan tämän eurooppalaisen kehitysyhteistyön teemavuoden, mikä näin on. Olemme tehneet erittäin hyö- hyvää työtä, puolustustyötä ensi vuoden teemavuoden osalta. Kiitos sitten Nirj Deva. Ja sitten Jansen on pyytänyt myöskin puheenvuoroa. Haluatko joku muu vielä puheenvuoro? Voitteko ilmoittautua nyt saman tien? To congratulate Kiitoksia. Ensinnäkin halusin onnitella Charles Görensia tästä aivan erinomaisesta työstä ja siitä, että hän on kyennyt keskittämään tämän työn tähän valiokuntaan. Me olemme aika iloista perhettä tässä valiokunnassa. Harvoin puhutaan politiikasta ja kaikki ovat keskittyneet köyhyyden torjuntaan ja niiden auttamiseen, jotka eivät ole yhtä onnekkaita kuin me itse. Ja työskentelemme yhdessä riippumatta poliittisista näkemyksistä, koska meillä on kaikilla yhteiset samat arvot suhteessa köyhyyden torjuntaan ja kehitysmaihin. Mutta EU kokonaisuutena, varsinkin minun maani, on kovin onneton. On aika yllättävää, että valiokuntamme ei ole ymmärtänyt miten tärkeä se on EU:ssa. Jopa David Cameronin alla eurooppalainen kehitystoiminta on hyvä ja me hyväksymme sen puolueessammekin ja aiomme pitää tämän tarjotun summan ylhäällä, jotta voidaan tarjota apua näille kyseisille maille. Mutta muilla EU-aloilla jotka eivät liity mitenkään kehityspolitiikkaan, olemme kyllä hankalassa paikassa. Ulkopolitiikassa me pääsee yksimielisyyteen Ukraina. Siinä ollaan vaikka kuinka paljon eri mieltä. Syyria, Iran, kaikilla on ihan eri näkemykset. Eikä ole mitään yhteistä EU-ssa tässä suhteessa. Ja kun katsotaan muita EU-aktiviteetin aloita, niin näitä poikkeamia vaikka kuinka paljon, mutta se yksi asia, jossa koko EU ja jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä ilman minkään näköisiä kiistoja, koskee kehitystyötä. Me olemme itse asiassa valtava kansalaisjärjestö, kehitysyhteistyö kansalaisjärjestö. Ja se on oikein hyvä. EU-jäsenvaltiot ovat tähän tilanteeseen tyytyväisiä, me itsekin olemme. Niin miksi me emme sitten tee tästä isompaa numeroa? Se on kyllä yllättävää. Miksi meidän valiokunnamme, joka on kaikkein tärkein, ehkä siinä mielessä, että tehdään hyvää maailmassa, miksi sitä pidetään jonkunnäköisenä tuhkimoryhmänä, joka jossain nurkassa puuhastelee omiaan, kun taas tärkeät ihmiset tekevät tärkeitä asioita. Ja kun puhutaan jäsenvaltioiden edusta, niin mitään ikinä tapahdu. AFET-valiokunta tietysti työstää Ukrainaa paljon, mutta kaikki jäsenvaltiot ovat eri mieltä siitä. Kaikki ovat eri mieltä Venäjästä tai Iranista tai ydinaseesta tai Israelista tai Palestinasta tai kaikista muustakin. Mutta kun puhutaan kehitystyöstä, me olemme kaikki yhdessä. Seriously? Mutta meidän tulisi johtaa EUta koska se mitä me teemme on nimenomaan kaikkein kattavin yhteinen ponnistus kaikessa siinä, mitä Euroopan parlamentti tai komissio tekevät. Joten haluaisin, että Charles miettisi sitä, että ei mentäisi pelkkää 2015 vuotta, vaan sen jälkeistä aikaa. Sillä se on aikaisesti hyvä ja, ja ja tämä tulee siis tällaista euroskeptikolta kuin minut. Nudge, so we'll tell the... Kiitos, Nudge. No, kertakaa sitten mulle valiokunnan, että me kahmimme vallan niiltäkin ja otamme sitten koko EUn haltuumme. No, herra Jansen, seuraavana. Ja, ik uh, wil inderdaad de mensen bedanken. Haluan kiittää ihmisiä. Haluan todellakin kiittää ihmisiä Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat mukana tässä kehitysyhteistyö teemavuoden valmistelussa, koska minusta minä uskon, että tämä tulee tukemaan tavallaan liian vähäinen toiminta tulee lisäämään tätä euroskeptisyyttä. Jos me lähdemme tekemään täällä keinotekoisia festivaaleja, jossa keinotekoisella tavalla ihmisiä vedetään mukaan ja yritetään pakottaa mukaan, minä näen tämän aika mustana. Tällä hetkellä on maita, jotka käyttävät käyttävät miljoonia tai miljardeja Euroopan unionin ylläpitämiseen. Ja näissä maissa puhutaan ehkäpä hieman enemmänkin nyt juuri Euroopan unionista ja sen vuoksi uskon, että euroskeptikoille tämä kehitysyhteistyö teemavuosi tulee olemaan lahja taivalta ja kiitokset siitä teille. Sen lisäksi olen hyvin surullinen, kun kuulen sanan diasporajärjestö. En minä usko, että ne, jotka tämän sanan ovat ottaneet käyttöön, ymmärtävät lainkaan, mitä äh, tapahtuu näissä diaspora-järjestöissä tällä hetkellä, ja toivon mukaan tilanne pysyykin sellaisena. Um, thank you. Before I... Uh, Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Stierille, pyytäisin, että komission edustaja puhuisi Komission edustaja voi nyt lyhyesti kertoa komission suunnitelmista tämän vuoden suhteen. Stina. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua hyvin nopeasti. Kuten Görans aivan oikein totesi ja Maros Vanderskin sanoi, tämä on tulosta työstä, joka aloitettiin jo yli kaksi vuotta sitten, joten tämä on hieman pelottavakin hanke, mutta samalla tuottaa meille paljon tyydytystä. Kyse on yhteishankkeesta, olen vakuuttunut siitä, että tämä tulee onnistumaan. Olemme tehneet omalta osaltamme työtä sen varmistamiseksi, että tiedotuspuoli on kunnossa. Minä olen keskittynyt juuri tähän. Me tulemme ensimmäinen tammikuuta olemaan valmiita. Valiokuntakin haluaa, että poliittinen puoli saadaan kuntoon kehityspääosaston ihmiset komissiossa varmistavat sen, että komission tai Euroopan unionin politiikka ja tiedotus kulkevat käsi kädessä. Monestakin syystä tämä on tärkeää. Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus, ei pelkästään meillä, vaan myöskin teillä on ainutlaatuinen tilaisuus todellakin ottaa kehitysyhteistyöpolitiikka päällimmäiseksi. Ja voitte samalla saada ihmiset kiinnostumaan asiasta. Tällä voidaan tavoittaa muitakin kuin ne, jotka ovat jo nyt vakuuttuneita kehitysyhteistyön mielekkyydestä. Tämä motto, joka tämä mainitaan meidän maailmamme, meidän arvokkuutemme, meidän tulevaisuutemme, on voimakkaasti otettu huomioon, kun on suunniteltu sitä, mitä teema vuoden yhteydessä tehdään ja kuinka tiedotus toimitetaan, kuinka se hoidetaan. Me keskitymme siihen, siihen että kyse on riippumattomasta toiminnasta ja tarinoiden kertominen ja välittäminen ihmisille on työmme keskiössä. Görens kertoi jo esimerkkejä, kun kaksi ja puoli vuotta sitten keskustelimme hänen toimistossaan siitä, kuinka saisimme tavoitettua ihmisiä, joita ei välttämättä aina kiinnosta numerot ja luvut, kuinka nämäkin ihmiset saadaan tavoitettua. Verkkosivullamme ja sosiaalisen median kautta teemme työtä. Täten pyrimme tavoittelemaan ihmisiä. Kyse on yhteistyön teemavuodesta. Yhteistyön täytyy myöskin näkyä niissä välineissä, joita me käytämme, sosiaalinen media, verkkosivumme, näistä on jo puhuttu, ja pyrimme kertomaan näitä tarinoita sellaisella tavalla, että ne ovat kaikkien tavoitettavissa. Kyse ei ole pelkästään Brysselistä käsin hoidetusta teemavuodesta, vaan kaikkien, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kehitysyhteistyön hyväksi, täytyy tuntea tämä koko hanke omakseen. Olemme tehty yhteistyötäkin kansallisten parlamenttien, pikemminkin kansallisten koordinaattorien kanssa pohjakorjaa, meidän kansallisia työ, ohjelmia 27 jäsenvaltiossa, kansallisia toimintaohjelmia, joten näen tässä selkeän yhteyden kansallisiin parlamentteihin. Olemme tehneet yhteistyötä myöskin edustustojen kanssa, jotka toimivat yhteistyössä parlamentin edustustojen kanssa eri jäsenvaltioissa tai eri kolmisissa maissa. Ilominen tarjoamme teille myöskin työkalupakkia, jonka olemme kehittäneet. Tämä on tällainen elävä työkalu niin sanotusti. Kukin jäsen voi hyödyntää siitä niitä osia, joita haluaa hyödyntää. Ja jäsenvaltiossa voidaan käyttää sen osia, jotka ovat mielekkäitä jäsenvaltion kannalta. Kyse on, viiden, kyse on yhden vuoden mittaisesta pyrkimyksestä tuoda kehitysyhteistyöpolitiikka niin moneen olohuoneeseen ja kokoushuoneeseen kuin vain mahdollista. Järjestämme myöskin suuren sidosryhmäkokouksen yhdessä 9. joulukuuta sen varmistamiseksi, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen, vietäisyyttä samaan suuntaan. Lisäksi ihmisten luovuudelle annetaan tilaa. Me uskomme vahvasti tällaiseen toimintatapaan. Asia on lähellä monen ihmisen sydäntä ja olemme luottavaisia sen suhteen, että niin moni ihminen kuin vain mahdollista voi ottaa tämän asian omakseen ja viedä sitä sitten eteenpäin. Kiitoksia paljon. Totesin vain kollegalle, että kun te puhuitte tästä jäsenten käyttöönkin tarkoitusta työkalupakista, totesin, että minä ja Charles Görans tapaamme tiedotuspääosaston edustajien kanssa. Kyse pelkästään budjetista ja rahankäytöstä, vaan muistakin tavoista, joilla voidaan tätä asiaa ensi vuonna viedä eteenpäin. MEPit voivat käyttää työkalupakkia hyväkseen ja viedä myöskin jäsenvaltioiden käyttöön. Nyt annan puheenvuoron vielä lopuksi edustaja Görensille, mikäli niin haluaa. Haluatteko tehdä jotakin johtopäätöksiä tästä keskustelusta? Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Unohdin alustuksessani mainita Concorden suuren työpanoksen ja edustaja Wandasin mukanaolon. Hän on jatkuvasti sitten uusia aloitteita, joita Concord on tukenut. Kiitoksia siis Wandersille ja Tämä on ollut hyvä lähestymistapa, jota voimme hyödyntää vuonna 2015. Kollega Stier oli aivan oikeassa, kun hän painotti edelleenkin sitä, että meidän pitää olla paras mahdollinen tapa vakuuttaa kansalliset parlamentit tämän asian tärkeydestä. Ja meidän tulee pohtia sitä, millä tavalla voimme antaa todellista sisältöä näille tälle suhteelle. Edustaja Hautala otti uudelleen esiin nämä uudet varat ja 0,7 prosentin ja puhui rahoituksen avaamisesta. Ja hän painotti myös sitä mahdollisuutta, joka diaspora voi tarjota eri maissa, jotta voidaan ottaa esille uusia näkymiä. Olen pitkälti, hyvin pitkään samaa mieltä hänen kanssaan näistä asioista. Edustaja Noiser. painotti sitä, että jäsenvaltiot eivät ole vieläkään saavuttaneet 0,7, ovat siitä vielä erittäin kaukana. Meidän tulisi kaikkien sitoutua siihen. Ja ehkäpä voimme vakuuttaa ne tästä tarkoituksesta, jotka eivät ole jotka ovat mukana eurooppalaisen konsensusasiakirjan konsultaatiokirjassa, että kaikki jäsenvaltioiden kannattaisi osallistua tähän ja olla mukana siinä. Nyt, kuten aina, löysi oikein oikeat sanat, kun hän puhui tämän politiikan erityis yksimielisyydestä verrattuna muihin politiikan aloihin Euroopan unionissa ja ulkopolitiikkaan. Hän on aivan oikeassa todetessaan, että kun me olemme niin samaa mieltä tässä tavoitteesta, niin miksi emme ole kansainvälisellä näyttämällä kunnianhimoisempia. Näin kannattaisi todellakin tehdä. Kiitos myös komissiolle. Komissiolle, joka on toiminut erittäin hyödyllisesti, tehokkaasti ja on aina ollut käytettävissämme, kun olemme halunneet tukea tätä aloitetta. No Manders totesi, että tarinan kerrontaa voitaisiin hyödyntää, kun, halutaan viestejä viedä eteenpäin. Olemme samaa mieltä hänen kanssaan. Heinäkuussa on tarkoitus pitää tapahtuma, jossa Valkoisen talon Ghostwriter kiinnitti huomiomme siihen, miten paljon hyötyä tästä tarinankerronnasta on. Haluaisin lopettaa tarinan, jonka kerromme Välillä me minusta se kannattaa välittää myös muillekin valiokunnassa. Tämä taisi olla koordinaattorinen kokouksessa, jossa puhuttiin lähettiläistä, jota haluamme olla. Ja sitten oli yhtäältä ne, jotka olivat ihan puolella, jotkut olivat vähän vastaan. Ja jotkut olivat vähän vastaankin, koska lähettiläs ranskankielinen lähettiläs. Ranskakieliset lähettäjät yleensä haukkuvat edeltäjiään ja sanovat, että seuraat ovat vielä huonompia. Mutta tämä Tematiikka, jota käsittelemme siis ensi vuonna, se on erityisen tärkeä. Haluaisin siitä syystä ottaa esille yhden toiveen, joka on mielestäni tärkeä varmaankin kaikille yhteinen. Vuonna Vuosi 2015 on kehitystyövuosi. Meidän täytyy siitä syystä tehdä niin, että voimme saada aikaiseksi riittävästi rakenteellista edistystä, että seuraavat vuodot, äh, vuodet voivat hyötyä kaikesta siitä, mitä ensi vuonna tehdään, jotta niin kehitysyhteistyöstä tehdään todella hyvin ankkuroitu politiikka, joka on ankkuroitunut Euroopan rakenteisiin ja myöskin kansalaistemme sydämiin. Kiitos herran Görens. Me koko ajan nyt yhteen eri toimet ja ohjelman ensi vuoden alkuun mennessä. Kiitoksia komissiolle ja Concordin edustajille niin ikään. Seuraava asia esityslistalla oli alun perin yksityinen sektori ja kehitys, mutta herra Görens joutuu poistumaan paikalta, joten hän pyysi, että voisimme keskustella nyt hänen asiastaan kohdasta 10 AKTU-yhteiskokouksesta. E tämä ei ole kovinkaan pitkä esitystään kohta. Se piti alun perin käsitellä tänä aamuna. Görens on pyytänyt, että tämä voitaisiin hoitaa ennen Devan asiaa. Devan on tähän suostunut, joten tulkee tiedoksi, että nyt mennään kohtaan 10. Kyse on AKT-EU-yhteiskokouksen työstä. Monet teistä ovat AKT-EU-yhteiskokouksen jäseniä. Ja tietystikin me keskustelemme nyt vuosikertomuksesta aiempien toimien osalta, ne, jotka eivät ole parlamentissa aiemmin olleet. Kenties eivät tiedä, missä menee, joten annan puheenvuoron nyt Köyren, sillä hän voi lyhyesti esitellä asiansa ja sitten varjoesittelijät ja muut kollegat voivat saada puheenvuoroja, mutta ilmoittautukaa nyt, mikä haluatte puhelistalle. Herra Köyrens. sitten siirrymme yksityiseen sektoriin. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Kyse on AKT-EU-yhteiskokouksen toiminnasta. Tämä on rutinomaista työtä, mutta tähän liittyy jotakin erityispiirteitäkin, kun otetaan huomioon, että EUn ja AKT-maiden kumppanuussuhde rahoitetaan eurooppalaisesta kehitysrahastosta. Tämä on sitten EUn ja Euroopan kehitysrahaston rahoittamaa toimintaa. Parlamentaariset tahot valvovat tätä toimintaa, sanon parlamentaariset tahot, koska kaiken logiikan mukaan tämä pitäisi olla sellaista toimintaa, jota vähintäänkin sata Euroopan sata erilaista parlamenttia valvoo mukaan luettuna Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja AKT-maiden parlamentit, koska kyse on yhteisestä toiminnasta, yhteisestä omistuksesta ja AKT-maat myöskin ovat mukana omistamassa eurooppalaista kehitysrahastoa. Toisaalta toinen erityispiiri on se, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat mukana valoonassa. Euroopan kehityspankkia pidetään elimenä, jotta valvotaan Euroopan parlamentin taholta. Euroopan parlamentti puolestaan itse ei sopimuksen mukaan näin voi kuitenkaan tehdä, koska se on toinen omisteista, joten jäsenvaltioiden kuuluisi tätä valvoa, joten tilanne on hieman hämmentävä. Jäsenvaltio katsoo, että Euroopan pitäisi valvoa, Eurooppa katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi valvoa, joten eurooppalaisilla instanssilla ja jäsenvaltiolla on tällainen perustavanlaatuinen tehtävä valvoa niitä toimia, joihin Euroopan kehitysrahasto on ryhtynyt AKT-maiden osalta. Tämän näin alustukseksi. Tietysti ei ole mitenkään poissuljettua sitä, että parlamentti ryhtyisi aloitteelliseksi asiassa ja antaisi impulseja esimerkiksi AKT-EU-yhteiskokoukselle. Mikään ei estä meitä esittämästä kysymyksiä, vaikkakaan meillä ei ole toimivaltuuksia suoraan sanottuna talousarvion osalta, mutta mikäli otamme käyttöön ajatuksen kaikki tai ei mitään, voimme tietysti ryhtyä myöskin kritisoimaan Euroopan kehitysrahastoa. Heti aluksi yksi hyvä uutinen. Hyvä uutinen on se, että nyt on saatu kaksi reaktiota minun mietintöni tiimoilta aikarajan tarkistusten jättämiseksi tulee kahdeksan päivän kuluttua ensi viikolla umpoon, mutta kaksi kollegaa on jopa lukenut tämän mietinnön jo nyt. Tämä oli hyvä uutinen. Ja mikäli jäsenet, jäsenten avustajatkin lasketaan, niin vähintäänkin neljä henkilöä on lukenut minun mietintöni. Ja tämä on melkoisen myönteinen merkki. Niin, jotka eivät ole lukeneet vielä tätä mietintöä, eivätkä ole tehneet tarkistuksia, tai jotkut ovat lukeneet mietinnön, mutta eivät ole tehneet tarkistuksia, he ovat sanoneet, että tämä tarkoittaa varmaan, että heidän tämä teksti on oikein hyvä. Tämä oli hyvä uutinen, mutta huono uutinen on se, että meillä on tässä pienoinen ongelma, joka liittyy siihen, että jäsenvaltiot eivät ole pystyneet järjestämään eurooppalaista AKT-EU-yhteiskokousta lukuisiin vuosiin. Ja mikäli yksi jäsenvaltio ei järjestä kokousta, niin toinenkin jäsenvaltio keksii tämän aja, saman ajatuksen, joten Euroopan parlamentin tehtäväksi joko järjestää aktu yhteiskokous tai sitten on käynyt niin, että on käytetty tilaisuutta hyväksi ja tarkasteltu sitä maata, joka on neuvoston puheenjohtajamaana ja pyydetty tuota maata paneutumaan myöskin AKT-EU-yhteiskokouksen asioihin. Suurin osa kokousista on kuitenkin pidetty Brysselissä. Olisi kenties parempi, että muidenkin jäsenvaltioiden ja kansalaiset enemmän tutustuisivat AKTU-yhteiskokoukseen e tai AKTU-yhteistyöhön e liittyviin asioihin siten, että järjestettäisiin kokouksia muuallakin kuin Brysselissä. Tämä auttaisi valistamaan kansalaisia ja saamaan kansalaisia tietoisemmiksi AKTO-yhteistyöstä. Toinen erityis piirre tässä keskustelussa on se, että yleensä nämä kertomukset on laadittu aina seuraavana vuonna, mutta nyt on katettu 2012 ja 2013 vuosi tässä samaisessa mietinnössä. Ei tämä ole mitenkään dramaattinen asia. Tärkeää on, että parlamentaarinen valvonta varmistuu niitä sen osalta, jotka mainitsin. Pidämme myöskin kiinni päätöslauselmasta. ja ministerineuvoston toimista, Euroopan tason toimista. Euroopan neuvosto on antanut Euroopan parlamentin puhemiehelle mahdollisuuden pitää puheenvuoron kokouksessa samassa hengessä. Toivoisin myöskin, että yhteispuheenjohtajat voisivat osallistua siihen työhön, jotta eri istunnossa tehdään. Usein sillä pidetään puheenvuoroja. Ministeriitä puhuvat Ja olen tässä mietintöluonnoksessa maininnut muitakin seikkoja, tätä osin valottaa, mutta unohdinko minä nyt jotakin? Mikäli unohdin jotakin, niin muistuttakaa minua. Tai sitten, mikäli pidät jotakin seikkaa tärkeänä, niin huomattakaa ihmeessä. En halusi sanoa enempää. Voisin kiittää herra Pongaa, joka on varjoesittelijä He on jo ryhtynyt tekemään tarkistuksia. Ja olettaisin, että Jotkut muutkin ovat lukeneet tämän mietinnön, tai ainakin kohta ovat sen lukeneet. Kiitoksia. Olen varma, että moni lukee mietintä juuri parhaillaankin, tai ainakin lukee sen ennen tarkistusten takarajaa ensi viikolla. Ponga, Manskur ja Deva ovat toistaiseksi pyytäneet puheenvuoroa. Ja muutkin, mikäli puheenvuoroa pyytävät, voivat sen saada ensin. Edustaja Ponga. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää herra Görensiä hänen tekemästään työstä. Hän on tarkastellut parlamentin yhteiskokouksen työtä ja hän esitti erittäin relevantteja huomioita AKT-yhteiskokouksen työstä. Nyt käsitellään vuoden 2012 ja 2013 toimintaa. Ja kuten Görans toteaa mietinnössään, AKT-yhteiskokous on pohjoisen ja etelän välisen vuoropuhelun mahdollistava foorumi. Ja sen työtä täytyy kiittää. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia jo. Olisin muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että nyt ei ole vielä ryhdytty tarvittaviin toimiin kotonun sopimuksen ratifioimiseksi, uuden kotonun sopimuksen ratifioimiseksi. Siksi täytyy, täysin muistuttaa parlamentin puhemiston tekemästä päätöksestä ja siitä työstä, jota parlamentissa tehdään täysistuntojen yhteydessä, AKT-yhtäkokouksen täysistuntojen yhteydessä. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että meidän pitäisi olla tasavertaisena osallistujana mukana AKT yhteiskokouksessa. Tässä kaikki. Kiitos Esther Moskuur. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, mä puheenjohtaja. Haluaisin sanoa esittelijä Göresille, että olen lukenut huolella tämän mietintönä ja melkein haluaisin todeta, että se on oikein hyvä. Tämä mietintö muodostaa todellisen hyvän pohjan työlle. En nyt ole tässä sen kummemmin sen yksityiskohtiin, Entä tämän päätösosamaesityksen, josta alkoi tässä äänestettiin. Viime vuosina en ollut parlamentarkoita, en puutu tähän, mutta aion tämän ehdotuksen keskittää käsittelemään muutamaa kohtaa, jotka, joihin kiinnitin huomioni. Olen samaa mieltä SD-ryhmän kanssa, kun että, että Irlanti ja Kreikka eivät perinteiden mukaisesti ole halunneet järjestää omalla maaperällään kokouksia silloin, kun ne ovat olleet Euroopan neuvoston puheenjohtajana. Samassa meissä on erittäin valitettavaa, että neuvosto ei ole tähän erityisesti ottanut kantaa, varsinkin kun se selkeästi on tärkeä osa EUn ja akotemaiden välistä yhteistyötä. Minun mielestäni siihen olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Ja muuten, kun painotetaan yhä enemmän akuten työtä, niin Minun mielestäni on tärkeää, että AKT rinnakkaispuheenjohtaja voi olla mukana AKT EU-neuvotteluissa samalla tavalla kuin parlamentin puhemies osallistuu neuvoston kokouksiin. Sosiaalidemokraatit toivo, haluavat joka tapauksessa esittää joitakin ehdotuksia, joita voitaisiin täydentää tätä teidän mietintöä luonnostanne ja meillä on joitakin tarkistuksia, joita olemme esittäneet ensinnäkin. Pitäisi ottaa käyttöön työryhmä AKTn sisällä, jonka tavoitteena olisi pohtia AKT-EU-kumppanuuksia vuonna 2020 jälkeen. Seuraavat vuodet ovat erityisen tärkeitä, kun pyritään määrittelemään EUn ja AKT-maiden välisiä suhteita. Ja tästä syystä AKTlla on tehtävänä tässä pohdinnassa olla tärkeässä asemassa. Toiseksi, kun pyrimme vahvistamaan AKTn legitimiteettiä, niin AKT EU-kumppanuudessa byron pitäisi nimittää kaksi pysyvää esittelijää, joiden, ta- roolina, joiden tehtävänä pitäisi olla varmistautua artiklan 12 oikeasta täytäntöönpanosta sellaisena kuin se muokattuna on. Lopuksi olisi mielenkiintoista, että olisi hyvä asia, jos esittelijä ottaisi esille AKT-säännöstön artiklan 4 rajoitukset, eli äänestysmenettelyn, jotka, joka joskus jumittaa joitakin aloitteita. Näiden kommenttien pohjalta aion esittää joitakin tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you. I've got Nurse Deva. Kiitos Nurse Deva ja sitten Haise. Kiitos Charles taas hyvästä mietinnöstä. Se mitä minä olisin halunnut kysyä, me kutsumme tätä AKT parlamentaariksi yhteiseksi edustajakokoukseksi. Niin olemme tehneet viimeiset 30 vuotta. Minusta on aina tavallaan tuntunut kuitenkin siltä, että parlamentin ensimmäinen tehtävä on valvoa omaa budjettiaan. Mutta tämä on ihan ainutlaatuista. Tämä on ainoa parlamentaarinen yhteiskokous maailmassa, jolla ei ole budjettia, jota se valvoisi. Joten jos se ei valvo omaa budjettiaan, niin silloinhan se on pelkkä puhesirkus, koska sillä ei ole mitään ö, valtaa. No, Meillä on budjetti, mutta kukaan ei valvo sitä budjettia Euroopan unionissa, eikä se ole komission budjetti, jota parlamentti valvoo tiukasti, samoin kuin tilintarkastustuomioistuin. Se on Euroopan kehitysrahasto, jota kukaan ei valvo. jäsenvaltioiden ja parlamentin kuuluisi kuitenkin valvoa tätä budjettia, eikä tämä ole mikään mitätön summa, 23 miljardia euroa seuraavan neljän viiden vuoden aikana. Mutta jos tarkastelee jäsenvaltioiden parlamentteja ja niiden menettelytapoja, niin tässä on hyvin vähän viitteitä sille, että esimerkiksi House of Commons pääsisi tarkastelemaan Eli sitä ei kukaan valvo tätä budjettia. Ja sitten tämä parlamentaarinen yhteiskokous. Satoja tuhansia euroja käytetään jo ihan vain siihen, että kokoonnutaan. on nyt ihan selvää, että meillä pitäisi olla nämä kaikki kulut, joita EDFn kautta käytetään, ekoerän kautta käytetään, että ne, niitä valvotaan. Parlamentaarinen edustajakokous päättää, että rahaa käyttää siihen ja tähän. Mutta kuitenkin parlamentin, kansallisten parlamenttien ja komission tehtävä on allokoida nämä rahat. En minä nyt tässä vaadi, että AKT, EU, yhteinen edustajakokous lähtee tätä rahaa jakamaan, koska silloin heidän pitäisi itse kerätä myös tämä raha. Allokointi on ihan eri asia, mutta ainakin se, että voisi valvoa sitä, mihin hittoon se raha menee. Charles. Thanks, Mr. Deva. Just say that. Kiitos, edustaja Deva. Totesin vain, että uusissa työryhmissä, tai uusissa työryhmissä, jossa asioita käsitellään, puhutaan myöskin EDFstä, kehitysrahastosta ja meidän omasta valvonnastamme sen tiimoilta. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että voimme keskustella myöskin niiden kanssa, jotka ovat AKT-EUn yhteistyökomiteana työvalikunnassa kenteessä Nämä ovat seikkoja, joihin voidaan enemmänkin paneutua. Seuraava puhuja on Norbert Noiser ja sitten Enrique Guerreiro. Ja von meiner Seite. Kiitos omalta osaltani. Haluaisin lämpimästi kiittää Charles Görensia. Oikeastaan paljonkaan ei tarvitse hänen sanomansa lisätä. Me kaikki tiedämme, että Görens puhuu erittäin selkein sanakääntein. Ja tämä ilmenee myöskin hänen mietinnöstään. Uskon, että tämä on myöskin tarpeellista kun viimeiset kaksi vuotta AKTU-yhteiskokouksissa asioita on käsitelty, jotta neuvoston puheenjohtaja ensin Irlanti valtiona kieltäytyi AKTU-yhteiskokouksen e järjestämisestä. Irlannin oikeastaan olisi pitänyt tämä järjestää, ne olisi maksanut sille paljonkaan, mutta siitä huolimatta, ja kun tätä huomiota maalla on kuitenkin hyvä maininnassa esimerkiksi melkein kun Kreikkakin kieltäytyi järjestämästä kokousta, niin on tullut täysin selväksi, että niin kuin kohdassa kaksi todetaan, meidän täytyy tehdä kaikkimme varmistaaksemme se, että jäsenvaltiot eivät nyt noudata näiden kahden maan esimerkkiä. Vuonna 2014 kumpikin tapaaminen järjestetään Euroopassa. Ensimmäinen keväällä Strasburgissa ja sitten toinen tapaaminen marraskuun lopussa ja joulukuussa järjestetään jälleen kerran Strasburgissa ja AKTU e Byron kokouksessa päätettiin, että ensi vuonna kumpikin kokous jossakin muualla kuin Euroopassa, eli jossakin AKT-maassa. AKT-maiden edustajat joutuvat matkustamaan kokouksiin, ja kun isäntä maa järjestää kokouksen, tämä myöskin antaa nostaa tämän maan profiilia eurooppalaisena. Suhtaudumme asian leväperäisemmin, emmekä näitä asioita tätä kokouksesta vakavasti. Ensi vuonna voitaisiin kenties enemmän painottaa, painostaa jäsenvaltioita, että ne hoitaisivat tehtävänsä. Ja vielä viimeinen seikka. Meidän täytyy parlamentaarikkoina olla tyytyväisiä itseemme siksi, että meidän osallistumisemme tai meidän pitää moittia itsemme siitä, että varsinkin kun Brysselissä että Strasbourg järjestetään AKTU-yhteiskokouksia tai valiokuntien kokouksia, ei ole kovin, kovinkaan monta ole paikan päällä. Ja kehitysmaiden kumppaneiden silmissä meidän täytyy pysyä uskottavien ja osallistuneiden kokouksiin myös. Thank you, thank you, Anne. Kiitoksia Enrique Guerrero viimeisenä puhujana. Uh, bueno, la razón por la cual muchos... Puheenjohtaja, se syy, miksi useat mepit, minä mukaan, minut mukaan lukien, halusivat herra Görensin tämän mietinnön laatiaksi johtuu siitä, että hän ei koskaan lopeta. Hän esittää kysymyksiä käytävillä, baarissa, ravintolassa. Hän koko ajan kysyy, olemmeko me lukeneet hänen mietinnön. On tärkeää, että me luemme sen ja puhumme hänen kanssaan. Mutta kyllä tämä mietintö kannattikin lukea. Me olemme kaikki tietoisia tässä valiokunnassa, varsinkin ne meistä, jotka olemme täällä istuneet jo kauemman aikaa. Me olemme täysin tietoisia siitä sitoumuksesta, mitä herra Görens aina osoittaa, kun äh, hän laatii mietintöä tai kommentteja tai mitä tahansa. Aihe on tärkeä. Se oli tärkeä edellisessä parlamentissa samoin kuin nytkin. Ja olen samaa mieltä tästä, että tässä meidän neuvotteluissamme hyvin paljon rutiinia, kun me puhumme suhteestamme maiden kanssa, kun me kuitenkin tarvitsisimme tällaista rakenteellista jatkuvaa keskustelua. Ja ihan kuten Norbert juuri sanoi, niin mikäli me laatisimme luettelon kaikista niistä tapaamisista ja kokouksista ja asioista, joita on tehty kaikissa eri komiteoista, komiteoissa, parlamentaarisessa edustajakokouksessa, niin näkisimme tässä suurta eroavaisuutta. Joten minusta olisi hyvä ajatellen seuraavaa kokousta tai tapaamista, että meillä olisi jonkinnäköinen joko muodollinen tai epämuodollinen kommunikea, joka lähetettäisiin kaikille Euroopan puolen edustajille, että he ottaisivat tämän parlamentaarisen edustajakokouksen vakavasti Tämähän järjestetään nyt seuraavaksi Strasbourgissa. Nyt olisi hyvä aika ryhtyä miettimään jonkinnäköistä puitteistoa äh, ajatellen AKT ja vuotta 2020 miettimään, mikä ei toimi kunnolla, mitä meidän täytyy muuttaa, missä meidän täytyy astua seuraavalle tasolle äh, suhteissamme AKT-maille sekä poliittisesti että taloudellisesti. Meidän on tuettava tiettyjä AKT-maita niin, että ne voivat olla aktiivisempia kansainvälisellä näyttämöllä G77 tai Pariisin ilmastokonferenssissa, joka on 2015 vuonna kun puhutaan vuoden 2015 jälkeisistä tavoitteista. Hyvin merkittävä määrä näistä maista osallistuu tähän eteläyhteistyöhön, joka onkin hyvin innovatiivinen osa meidän yhteistyötämme. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että minä olen osallistunut hyvin moniin keskusteluihin, joita on järjestetty taloudellisista kumppanuussopimuksista, toimivatko ne kunnolla, ovatko ne asymmetrisiä, Äh, luonteeltaan ja mitä lähemmäksi vuotta 2020 me tulemme, niin meidän pitäisi muuttaa näitä epoja. Ja pitäisikö se tehdä maakohtaisesti vai aluekohtaisesti? Pitäisikö meidän äh, työstää niitä joissain tapauksissa ja joissain ei. Ei ole ö, äh, mitään järkeä jos jollain maalla ei ole omaa poliittista sopimusta ja halua saada omaa EPA: No. Heidi Hautala on pyytänyt puheenvuoroa vai onko? Ei ilmeisestikään ole. Luulin, että halusitte puhua AKT-yhteiskokouksesta. Um, concerning the EPAs, um, I... Niin, kun puhutaan näistä taloudellisista kumppanuussopimuksista, niin huomasin, että kansainvälisissä kokouksissa on ollut suurta UNCTADin kokouksessa on ollut selkeää halukkuutta keskustella vaihtoehdoista EPAlle jopa siinä määrin, että se oli miltei tuskaista, koska ratifiointiprosessi on ollut käynnissä ja kaikki myönnytykset on nyt suljettu, markkinoille pääsy, asetus enää ei suosi niitä siis. Minusta olisi tärkeää katsoa sitä, millä tavalla afrikkalaiset maat voisivat hyötyä tuestamme alueellisille, alueellista kauppaa käyville järjestöille Afrikassa. Ja minun käsittääkseni tässä on suuri mahdollisuus lisätä toimeentuloa ja elinkeinoa. Pitäisi katsoa ECOWASia läntisellä puolella, Itä-Afrikan yhteisöä. Nämä kykenisivät viemään todella omilla Afrikan alueillaan viemään eteenpäin <clears throat> alueellista yhteistyötä. Ehkäpä yhteistyö VTOn kanssa, kansainvälisen kauppajärjestön kanssa, joka on erinomainen järjestö Genevessä. Tämä liittyy myös seuraavaan aiheeseen, eli tuohon yksityissektoriin. komissio ensin ja sen jälkeen Gabin vai Gabin, Haman Euroopan komissiosta. Not, not Introduce yourself, because... No, esitäkääpä itsenne. Minun olen saanut toisen nimen. Oui, merci madame la présidente. Catherine Med... Kiitos. Äh, herra Käbä ei käsitä tätä asiaa, vaan seuraava asia, joka koskee yksityissektoria. Mitä tulee herra Görensin mietintöön? Komissio yhtyy pitkälti hänen huoliinsa, jotka hän esittää tässä mietinnössä ja erityisestikin kun viitataan Euroopan unionin heukkoon edustukseen joskus näissä kokouksissa suhteessa AKT-maiden osallistumisen. Ja se, että AKT-yhteiskokousta on ainutlaatuinen tilaisuus on käydä keskustelua ja suoraakin keskustelua. Tämä merkittävä seikka ja alueellisella tasolla vuoropuhelu ja epävirallinenkin sellainen ja täysistuntotason keskustelu siellä täysistunnossa puheet ovat yleensä kaunopuheisempia, se ei puhuta niin suoraan. Me tuemme tätä mietintöä, mutta pieni huomio vain. Tässä vaadittiin komissioltakin lisää toimia menettelyiden parantamiseksi. Ja peräänkuulutettiin sitä, että komissio jatkossakin niin lähettäisi kirjallisia vastauksia suullisiin kysymyksiin kysy- kyselytunnin yhteydessä ja täysistunnossakin voitaisiin vastata esittämisen kysymyksiin suullisiin kysymyksiin, joissa vastaan suullisesti, mutta toimijoiden välisen yhteistyön nimissä tietystikin jo lukuisia vuosia olemme hyväksyneet sen, että voimme vastata kirjallisestikin meppien kysymyksiin jo ennen täysistuntoa sellaisten aiheiden suhteen, jotka ovat hankalia tai kiinnostavat sekä parlamentin puolella että komission puolella. Kuinka sitten voitaisiin helpottaa tätä työtä sekä komission puolella että neuvoston osalta? Kysehän on vapaaehtoisesta aloitteesta, jonka olemme luonneet, ja tämä on käytännössä toiminut uuden artiklan 21 pohjalta, vapaaehtoiselta pohjalta AKT e EU-yhteiskokouksen sääntöjen artikan 1, 21 pohjalta me olemme arvostaneet sitä, että jo etukäteen toimielinten välistä sopimusta parlamentin ja komission välillä on kunnioitettu valvonnan osalta. Ja komissiota peräänkuulutettiin toimimme jatkossa ponnekkaammin ja vastaamaan myöskin parlamentin esittämiin kysymyksiin kirjallisesti silloin, kun AKT EU-yhteiskokouskin esittää kysymyksiä. Charles sitten vielä loppupuheenvuoro. Niin hyvä. Ensinnäkin ystävälle Romerolle haluaisin todeta, että en minä ole vihainen kenellekään, joka tätä minun mietintöni lukenut. Se ei ole mikään lieventävä asianhaara sen suhteen, etteikö voisi kuitenkin ottaa sitä huomioon. Ja siitä syystä yritän tässä vastauksessa niin ottaa näitä kysymyksiä esille. Ponga aivan oikeassa kysyessään siitä, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Se on tärkeä kysymys. Meidän täytyy nyt jo käsitellä sitä kysymystä, koska politiikan jatkuvuus tai pikemminkin sen katkeaminen valmistellaan jo kauan ennen ja siitä syystä tätä kumppanuutta täytyy jatkaa ja meidän täytyy saada aikaiseksi näitä myönteisiä tuloksia. Toiseksi tuen teet täysin siitä yhdessä komission ja jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät koskaan osallistu keskusteluumme, vaikka vaikuttaa siltä, että osallistuvat tässä valiokunnassa, voisivat rikastuttaa tätä pohdintaamme. Näin meidän täytyisi tämä suhde uudelleen virkistää ja saada jäsenvaltiot osallistumaan keskustelumme. Sitten kysymys, joka koskee sitä, millä tavalla voitaisiin yhä enemmän demokratisoida AKT-toimintaa. Otettiin, täällä otettiin esille tämä erillisäänestysmenettely. Ehkäpä tällainen järjestelmä vastaisi aika pitkälti sitä, mitä tässä tarvittaisiin. Sitä kannattaa ehdottaa byrolle pohdittavaksi ja katsoa sitä, että onko siitä mahdollista saada jotain parannusta. Demokratisointiprosessissa AKT-EU-seurannassa pitäisi mainita myös budjettivalvonta. Ja käsittääkseni, vaikka meillä ei olekaan budjettiin aloitevaltaa, sellaista, joka tarvittaisiin, joka tavallisesti annetaan kai, myönnetään kaikille parlamenteille, niin kyllä me voimme kuitenkin parantaa tässä suhteessa. Entinen komissaari Peebles puhuessaan parlamentin valvonnasta oli sitä mieltä, että kansalliselle parlamenteille pitäisi myöskin sitä myöntää silloin, kun ne sitä pyytävät käsittääkseni ainoa parlamentti, joka vaati tällaista mahdollisuutta, oli Burkina Fason parlamentti. Ja mehän olemme, mehän olemme täysin toivottomia myös tässä suhteessa. Meidän täytyy myöskin parantaa omaa toimintaamme. Näin kansallisparlamentti yhdessä Euroopan parlamentin kanssa saavat aikaiseksi parempia lopputuloksia. Ja meidän täytyykin tematisoida tätä kysymystä sitten seuraavassa kokouksessamme. Minun mielestäni myös tämä koskee yleistä kehityspolitiikan heikentämistä Euroopan unionin sisällä. Jos näin vähän ministereitä on paikalla AKT-kokouksissa, niin se johtuu siitä, että he eivät ole koskaan paikalla. Suurin osa heistä. Ensinnäkin jäsenvaltiota, jossa, jossa ei ole kehitys, tai vaikka sellaisia olisikin, ne hyvin harvoin osallistuvat Euroopan unionin ministerineuvoston kokouksiin. Minusta meidän täytyisi ehdottomasti ottaa tämä esille, osoittaa sormella heitä ja sanoa, että heidän täytyy viedä tätä politiikkaa eteenpäin. Ja meidän täytyy korvata vastuullisilla poliittisilla henkilöillä ne, jotka tavallisesti näissä kokouksissa käyvät. Kannattaa myös lisätä se, että kun parlamentaarinen kokous pidettiin, niin Belgian tuollainen kehitysministeri ei hoitanut EU-puolta, vaan ulkosuudenhallinto, joka ei vielä tiennyt sitä, millä tavalla tarkalleen EUta pitäisi edustaa poliittisella tasolla, koska ketään ulkosuudenhallinnosta suoraan ei ollut paikalla, eikä jäsenvaltioiden edustajia, niin tuolla ei miltei ollut ketään ministeritason edustajaa paikalla. Ja minun mielestäni tässä suhteessakin voidaan vielä tehdä huomattavia parannuksia. Politiikan koordinointi minun mielestäni on sellainen asia, joka pitäisi olla meille yhä tärkeämpää. Ja lopuksi Edustaja Hautala totesi, tai en muista kuka nyt sitä vaati, että taloudelliset kumppanuussopimukset ovat sellaisia, joista tulisi todellakin keskustella alueellisissa konferensseissa, jotka ovat, joita pidetään siis kahden AKT-täysistunnon välissä. Ja minun mielestäni meidän täytyy ottaa esille siellä TTIPin vaikutus Afrikkaan ja taloudellisten sopimusten vaikutus kehitysyhteistyöhön. Eli tässä lähestymistavassa on vielä paljon käsiteltävää. Kiitän kaikkia, jotka käyttivät puheenvuoron siitä, että he omin ehdotuksineen ja kysymyksineen rikastuttivat tätä keskustelua. Ensi viikolla sitten tapaamme jälleen. Ja siihen mennessä teidän on pitänyt esitellä nämä tarkistukseni. Älkääkä epäröikö käyttää tätä mahdollisuutta hyväksenne. Well, I think um, the whole thing about voting and voting in houses does reinforce the idea of them and us. Hienoa, kiitos. Sitten kun siirrymme kohti kestävän kehityksen tavoitteita kehitysyhteistyöpolitiikassa, voimme kenties ottaa esiin kysymyksen, että poliittisten linjausten mukaan ihmiset äänestävät akt niin kuin herra Manskuurikin totesi, mutta katsotaan mitä valiokunnan äänestykseen se tapahtuu. Kiitoksia paljon. Siirrymme sitten eteenpäin viimeisen asian tämän päivän kokouksessamme. Kyse on yksityissektorista ja kehityksestä. Olemme sopineet, että vaadimme tästä valiokunta-aloitteisen mietinnön. Edustaja Deva on esittelijämme. Tänään käydään keskustelua ilman tekstiä. Ajatuksena on lyhyesti kuulla, mitä esittelijä haluaa sanoa. Sitten Komission edustaja saa puheenvuoron komission laatujat kertomuksen siitä, kuinka vahvempi rooli saataisiin yksityiselle sektorille ennen, parlament, ennen parlamentin vaaleja. Tätä peräänkulutettiin ja nyt tämä on saatu. Tämä on tietystikin erittäin tärkeä asia. Ensi vuonna tullaan kes- keskustelemaan rahoituspuolesta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ensin puheenvuoron saa edustaja Deva ja sitten tämän jälkeen komission edustaja Komissio voi esitellä ehdotuksensa ja sitten minulla on joukko esittelijöitä ja muita kollegoita, jotka haluavat puhua. Mutta ensin herra Deva, olkaa hyvä. Delighted that we have this opportunity to share with my colleague. Kiitos siitä, että minulla on tilaisuus nyt kollegoiden kanssa jakaa ajatuksiani tämän tärkeän asian tiimoilta. Olen aina yhä uudelleen painottanut valiokunnassa sitä, kuinka tärkeää on varmistaa se, että kehitysyhteistyövaroilla pyritään vaurauden kasvattamisen. Köyhyyden lieventyminen voi onnistua vain vaurautta kasvattamalla. Olen puhunut siitä, kuinka tärkeää kehitysyhteistyöpolitiikassa varmistaa, että innovaatiot ja yrittäjäisyyshenki ovat päällimmäisenä, ja kuinka perustavanlaatuisen tärkeää on se, että kehitysmaiden ihmiset pystyvät itse omistamaan asuntonsa ja pystyvät avaamaan oman yrityksen muutamassa päivässä sen sijaan, että tämä kestää vuosia niin, että ei toimita epävirallisesti taloudessa, vaan voidaan toimia envirallisesti. Yksityinen sektori on kasvun moottori markkinatalousmaissa. 90 prosenttia työpaikoista syntyy juuri tällä sektorilla. Se luo kestävän pohjan demografiselle kehitykselle ja maan kehittymiselle. Siksi olen erityisen iloinen siitä, että komissio on antanut tämän tiedonannon, jossa käsitellään yksityisen sektorin roolia kehityspolitiikassa. Entinen kehityskomissaari Balks on tässä toiminut erinomaisesti. Komissio on oikein ottaa esiin ne kolme osa-aluetta, joita pitäisi vahvistaa. Yksityisen sektorin vaikutus ja kestävä kehitys kehitysmaissa erityisestikin naisten voimauttaminen, heidän asemansa parantaminen. Olemme siitä, mistä kulttuuriperinteistä on kyse. Juuri talouden toiminnan, taloudellisen toiminnan kautta voidaan mahdollistaa se, että naisia kohdellaan tasavertaisesti. Mukaan ottaa kaikkein köyhimmät. Sitten paikallinen yksityinen sektori ja paikallistasolla valmis, valitseva liiketoimintaympäristö, rahoituksen saanti, se kuinka saadaan aikaan osallistavaa kestävää kehitystä. PK-yritykset, niin ikään mikroyritykset muodostavat kasvun selkärangan ja ytimen. Kehitysmaiden PK-yritykset usein ovat vielä suuremman sääntelytaakan alaisina kuin EUn yritykset, ja tämä on jo paljon sanottu. Usein ne toimivat epäverisessä taloudessa juuri tästä syystä, ja oikeudellinen suoja puuttuu. Eri säännökset ajavat pk-yritykset kehitysmaissa toimimaan epäverisesti, pimeästi. Ja näitä on miljoonia. Kun menee lentokentältä pääkaupunkiin, ihmisten kojuja on pitkin tien vartta, mutta tämä on kaikki epäveristä toimintaa. Eivätkä, eikä, eivätkä nämä luvut näy PKTLssä, eikä näillä voida tukea kehitystä. Ne ovat täysin arvottomia kun näitä tulevia sukupolvia. Näillä liiketoimilla ei ole minkäänlaista laskettavissa olevaa arvoa. Näitä yrityksiä ei ole rekisteröity, ei niillä ole tuloslaskelmaa, eikä se voi olla laskea myöskin yrityksen arvoa. Näitä on kuitenkin miljoonia ja miljoonia ja taas miljoonia kehitysmaissa epävirallisia yrityksiä. Ja kaikki toimivat pimeästi. Ne pitäisi saada toimimaan laillisesti. Mikäli tämä tapahtuisi, näiden maiden PKT kasvaisi räjähdysmäisesti. Yksityistä toimiliaisuutta edistävä yri, liiketoimintaympäristö on aivan yhtä tärkeää kuin byrokratian purku ja muut toimet, joilla pyritään ottamaan pk-yrityksiä. Miksi voimme toimia kansainvälisesti yksityisen sektorin toimien edistämiseksi? Monikansalliset yritykset omavat yhteisiä tavoitteita ja ne voivat edistää kehitystä on järkyttävä tosiasia, tosiasia, että 51 maailman suurimmasta taloudesta sadan joukosta ovat yrityksiä. 51 sadasta suurimmasta taloudesta maailmassa ovat tänä päivänä yrityksiä, eivät maita. Ja kun tarkastan 500 suurinta monikansallista yritystä, näiden osuus on miltei 70 prosenttia maailmanlaisesta kaupasta. Tässä on valtavasti potentiaalia, mikäli teemme yhteistyötä näiden yritysten kanssa. Mikäli voimme uskottavalla tavalla näiden toimijoiden kautta vähentää köyhyyttä, mutta tänään tuskin teemme ollenkaan yhteistyötä näiden suurten yritysten kanssa täällä valiokunnassakaan. Siksi kun pyrimme vähentämään köyhyyttä, niin kuin valiokunnassa me pyrimme, huolimatta hyvistä aikeistamme, mikäli me haluamme edistää köyhyyden vähenemistä, mikäli emme kuuntele näitä toimijoita ja tee yhteistyötä niiden kanssa. Mikäli me kuuntele, että 50 yhtä suurinta maailman taloutta, niin kuinka järkevää on, mikäli emme ole kiinnostuneita näistä toimijoista. Suurin osa yrityksistä on tajunnut, että he voivat myötävaikuttaa, ne voivat myötävaikuttaa kestävän kehityksen toimivan sellaisella tavalla, että talouskasvu edistyy ja kilpailukyky edistyy samalla kun varmistan ympäristön suojelu ja se, että sosiaalisia sosiaalisia normeja parannetaan. Näiden kautta avulla voidaan luoda kaikki mukaan ottava liiketoimintamalli, ja tämä parantaa myöskin arvoketjua, kun tarkastelen työntekijöitä, jakelijoita ja ostajia, koska nämä yritykset tarvitsevat näiden ihmisten taitoa ja osaamista ja niiden etujen mukaista on parantaa ihmisten ja köyhien ihmisten tietoa ja osaamista, koska nämä yritykset tarvitsevat näitä ihmisiä, kun ne pyrkivät edistämään arvoketjussaan tuottoon. Tämä on win-win tilanne kaikkien kannalta, kaikki hyödyttävät tilanne vuosituhannen kehitystavoitteisiin, mikäli halutaan päästä ja mikäli halutaan päästä köyhdestä eroon. Näiden yritysten kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä ja nämä yritykset tarvitsevat yhä enemmän taidokasta työvoimaa. Samalla kun kilpailu kiristyy. Voimme tehdä yksityisen sektorin kanssa myöskin kestävän maatalouden suhteen energian ja terveydenhoidon alayhteistyötä, myöskin tutkimuksen ja vihreän sektorin yhteydessä voimme tehdä yhteistyötä. Ja kun pistämme kehityspolitiikkaa täytäntöön, meidän täytyy käyttää hyväksemissä asiantuntemusta ja hallintajärjestelmiä, joita yksityissektorilla on tarjottavanaan. Yksityissektori tietää, kuinka se hoidetaan. Yksityinen sektori haluaa tuottoa saada aikaan osakkeenomistajien nimissä aikaan. Miksi emme ottaisi näitä toimita mukaan auttamaan köyhien auttamisessa ja köyhien vähentämisessä? Käyttäkäämme heidän asiantuntemustaan, heidän tietoaan, heidän osaamistaan hyväksi. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanin aikaisemmiseksi rahoituksessa. Luotettava veden saanti kautta maailmaan, palveluiden toimittaminen 60 miljoonalle ihmiselle nousevan talouden markkinoille, yksityisen sektorin osallistuminen vesihuollossa on yhteensä 33 miljardin luokkaa ollut viime vuosina. Tähän ei olisi koskaan pystytty yksin. Tätä 33 miljardia ei olisi saattu ikinä ilman yksityissektoria köyhien vedensaannin varmistamiseksi, mutta yksityinen sektori tuli mukaan ja nyt saatiin toimitettua vettä niille, joilla aikaisemmin ei ollut juomavettä. Joskus ihmiset joutuvat kävelemään kilometrit tolkulla vesiruukku pään päällä saadakseen vettä. Nyt vesi tulee suoraan koteihin. Hyvä hallinto ja seurattavuus. Suurimmalla osalla sektorin yrityksiä on jo lainmukainen velvoite varmistaa avoimuus sen toivon suhteen, jollain toimivat, koska nämä ovat erottuja yrityksiä, mutta suurin osa eurooppalaisista yrityksistä, jotka ovat suuria yrityksiä, ovat jo sääntelyn alla, niin täytyy varmistaa toiminnan avoimuus. Voisimme tehdä yhteistyötä näiden yritysten kanssa kannustaaksemme oikeusvaltion kunnioittamiseen ja hyvään hallintoon, mukaan luettuna omistusoikeus ja oikeuslaitoksen puolettomuus, korruption vastainen taistelu ja niin poispäin. Kunnollinen sääntelykehys täytyy myöskin saada aikaan, jolla voidaan edistää paikallista yksityistä sektoria kehittämään. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Ja kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja kaikki muutkin toimijat ja paikalliset viranomaiset ja myöskin yksityiset yritykset täytyy saada tekemään yhteistyötä keskenään kaikkien köyhimpien hyväksi näillä alueilla niin, että voimme varmistaa sen, että näiden maiden köyhillä on mahdollisuus saada taitoja, osaamista, hankkia tietotaitoa, osaamista, jotta he voivat ansaita rahaa ja saada mikrorahoitusta, jotta heidän elämänsä laatu paranee. Tähän minä pyrin mietinnössäni ja minä tarvitsen teidän apuanne saadakseni tässä asianmukaisen tasapainon aikaan. Thank you very much. I'm now going to ask Gabin Haman from the European Commission to... Ja nyt sitten Euroopan komission edustaja voi kertoa meille komission tiedonannosta. Kertokaa meille siitä, mikä tämän tiedonannon tavoite on jotta tiedämme, miten me siihen sijoitamme oman työmme. Sitten kun ministeritkin sitä käsittävät niin poispäin. Ja sitten yksityiskohdat. Not big Kiitos. Roberto de Rolfi tässä minun oikealla puolellani on myös paikalla. Puheenjohtaja, olette ihan oikeassa. On hyvin vähän lisättävää siihen, mitä edustaja Deva sanoi. Nämä ovat ne periaatteet ja tavallaan eh, ne ovat eh, myös nämä voimat koko tämä tiedonannon taustalla. Ehkä ihan vain muutama asia. Sitten kerron, mihin olemme menossa. Kysymys periaatteista ja kriteereistä näissä sitoumuksissa eh, yksityisen sektorin kanssa ovat tärkeitä. Ja ne on hyvällä tavalla tuotu esiin tässä tiedonannossa. Ei ainoastaan se, mitä jäsen Deva tässä esitti näistä yhteyksistä innovaation ja yksityisen sektorin välillä ja se, mitä yksityinen sektori ainoastaan voi tehdä, vaan myös se, mikä on tämä julkisen ja yksityisen sektorin välinen interaktio, millä tavalla komission tulisi toimia näiden yksityisten toimijoiden kanssa. Luommeko me vipuvaikutusta näihin äh, kehitysyhteistyötoimiin? No kyllä varmasti, mutta meidän täytyy miettiä myös kuinka, mitkä ovat ne periaatteet tämän interaktion takana. No, näihin voidaan myös päästä tiettyjen suuntaviivojen kautta, esimerkiksi avoimuusdirektiivien kautta ja myös tiettyjen aloitteiden kautta, mitä tässä vuosien aikana on tehty. Yksi on esimerkiksi tämä, joka liittyy hallintoon ja flektiin. Tämä on erittäin vahva ja hyvä asia Esimerkiksi naisten aseman parantaminen antaa myös taloudellista vahvuutta. Asioita pitää kutsua oikeilla nimillä ja sen vuoksi meidän täytyy luoda tällaisia kumppanuksia toimijoiden kanssa, esimerkiksi osuuskuntien kanssa. Meidän täytyy esimerkiksi tukea vaikkapa kulttuuria, viljelyä, ei ainoastaan siihen, että, että saadaan elintarvikkeita itsellemme, vaan sitä kautta voidaan saada myös lapset koulutettua ja, ja, ja yliopistoon. Eli, eli tämä maanviljelijä näkee tavallaan perspektiivin, ei ainoastaan näitä elintarvikkeita, vaan tulevaisuuden. Eli meidän täytyy linkittää tavallaan maatalouden tutkimus, työ tuonne alas itse maatiloille, koska tätä kautta voidaan luoda hyvinvointia ja vaurautta. En halua tähän nyt lisätä mitään. Meillä on 12 toimea tässä tiedonannossa, jossa me puhumme esimerkiksi rahoituksesta. Rahoituksesta puhutaan usein. Hyvin paljon rahoitusta on saatavilla yksityisillä investoijilla, mutta hyvin usein tämä rahoitus ei ole oikeanlaatuista. On hyvin paljon esimerkiksi lainoja Saharan alapuolella olevassa, eteläpuolella olevassa Afrikassa, mutta näiden korot ovat kovia ja kuitenkin tarvitaan pitkän aikavälin investointia pienillä koroilla ja sen vuoksi meidän on puututtava tähän. On tällaisia tiettyjä ongelmia markkinoilla, jonka meidän kuuluu osallistua. Esimerkiksi juuri maaseudun kehittäminen. Me haluamme luoda kestävää saavutettavaa, edullista energiaa kaikille. Tämä on tällainen korrelaatio nimenomaan kehityksen ja energian saatavuuden välillä, ja siinä meillä ei ole varaa odottaa sekuntiakaan, mutta kyetäksemme tähän, meidän täytyy investoida hyvin riskialttiistikin. Ja jos ajatellaan kriisitilanteita ja millä tavalla tässä mennään eteenpäin, niin yksityisen toimijan kestävyys ja se, mitä kautta saadaan esimerkiksi ihmiset liitettyä sähköverkkoon, vaikka hän on taloudellinen toimija, mutta siltä tämä yksityinen toimija luo meille kehitystä, kun ihmiset saavat sen sähkön. Me avaamme tässä kumppanuuksia kansalaisjärjestöjen ja pienten yksityisten operaattoreiden kesken, jotka in, investoivat ää, paikan päällä esimerkiksi sähköverkkoihin. Jos me jäämme odottamaan, niin silloin me saavutamme vasta 50 vuoden kuluttua se viimeiset ihmiset. Meidän täytyy investoida uuden aikaisiin energialähteisiin tänä päivänä ja sen vuoksi me tarvitsemme yksityisiä henkilöitä, mutta hyvin usein pankit ja yksityiset eivät halua investoida näihin hyvin riskialttiisiin maaseutualueisiin. Ja tämä on tavallaan markkinoilla epäonnistumista sen takia meidän täytyy tavallaan stimuloida näitä investointeja. Nyt kerron, mitä me aiomme tehdä. Avainsana on valtavirtaistaminen. Valtavirtaistaminen, näiden kriteerien valtavirtaistaminen, näiden toimien valtavirtaistaminen, mitkä minä mainin, varsinkin näillä sektoreilla, jotka arvon jäsen Deva mainitsi. Äh, kaikissa toimissa me maataloudessa ja maatalousbisneksessä meillä on äh, maita, jotka haluavat kehittää kaupallista maanviljelyä. Meillä on yksityisellä sektorilla pieniä yrityksiä, joiden täytyy kehittyä, joten tähän tarvitaan äh, koulutusta, ihmisten pätevyyden parantamista, koska inhimillinen pääoma on se suurin pääoma. Ja me haluamme viedä meidän periaatteemme, meidän kehitys periaatteemme mukaan yksityiselle sektorille niin, että me voimme moninkertaistaa tämän kehitysyhteistyön vipuvaikutuksen ja tuoda enemmän tällaisia epävirallisia toimia mukaan virallisiin toimiin asteittain niin, että me emme tukahduta epävirallista taloutta, mutta tällä tavalla me kykenemme tavallaan vapauttamaan voimavaroja. En tiedä nyt äh, vastasinko minä teidän kysymykseenne, mutta meidän päätavoitteemme on tämä AKTn sisällä tapahtuva äh, ohjelmointi tietyille maille. Ja sitten meillä on tiettyjä temaattisia ja maantieteellisiä toimia ja pyrimme löytämään nämä sektorit, joista kaksi jo mainittiin, maatalous, maatalousbisnes ja energia, jossa pyritään kehittämään paikallista yksityissektoria. Kun me puhumme yksityissektorista, me katsomme pieniä ja mikroyrityksiä, ei mitään monikansallisia. Itse asiassa me toivommekin, että monikansalliset investoinnit tulisivat sitten myös meidän ponnisteluittemme päälle ja ne sitten moninkertaistaisivat meidän ponnistelumme. Esimerkiksi kaakaoteollisuus on yksi esimerkki. Euroopassa suklaateollisuudella ei välttämättä ole tarpeeksi kaakaota, raaka-ainetta suklaalle. Eli silloin täytyisi tukea näitä maanviljelijöitä tuottamaan kaakaota, ja ilman kaakaota ei ole tätä ihanaa suklaata, josta kaikki pitävät. Joten en tiedä, vastasinko kysymykseesi. Mutta meillä on se, mitä AKT on pyytänyt, millä tavalla tuetaan yksityistä sektoria, meillä on noin 20 maata, jotka ovat pyytäneet Euroopan komissiota kehittämään tätä työtä yksityisellä sektorilla ja näin me teemme. Ja sitten meillä on tämä alueellinen ja temaattinen lähestymistapaamme ja ja hyvin usein sitten esimerkiksi vaikkapa sähköistäminen, maaseudun kehi- sähköistäminen on yksi tällainen kehitysaspekti, joka on käynnistymässä muutaman kuukauden sisään. The following people have indicated they wish to speak. Seuraavat ovat ilmaiset haluansa puhua. Norbert Neuser, Heidi Hautala, Charles Görens and Pedro Silva Pereira. Lola, Lola Sanchez. So, does anybody else wish... Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? I might add myself. Okay. Then, then um, I know Uh, yeah, sorry. In my head I have Norbert there. Um, <laughs> I'm making the list. So. Niin, no, nyt on luettelon valmis. Kolme minuuttia per puhuja. Tämä voi olla hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää kollega Deva näistä alustavista kommenteista ja viestin selvyydestä. Aivan kuten lähettiläs Rodolfikin. Byrokraatteja on usein kritisoinut, mutta hän on todella esimerkki ihmisestä, joka puhuu intohimolla. Ja tuo intohimo tulee kokemuksesta kehitysmaiden kanssa, varsinkin Afrikassa olen muista väärin Pääviestini on se, että kaikki voidaan jättää markkinoille. Jos yksityissektori on paikalla, ja niin voimme sulkea silmämme. Ja antaa asioiden jatkoa samalla painolla. Tai voimme tajuta, kuten lähettiläs Rodolfi sanoi, että on markkinoiden epäonnistumisia ja tarvitaan globaalia hyvää hallintoa, suuntaviivoja, ja sitten, pyrittä, sitten pitää pyrkiä korjaamaan näitä markkinoiden epäonnistumisia. Siitä syystä tämä vuoropuhelu yksityisen sektorin kanssa on syytä avata jälleen. Eli hyvin selkeästi voidaan tämä filosofia tähän eh, jäsentää, mitä YPPstä e tuomme. Norbert Noiset sanoo. No, Kiitoksia. Kiitoksia myös kollega Devalle. Valiokunnassamme on hienoa nähdä, kuinka innostuneesti ja omistautuneesti täällä pyritään edistämään yksityisen sektorin roolia kehityspolitiikassa. Kuten esittelijä on lähestynyt tätä asiaa, mekin haluamme lähestyä tätä hyvin pragmaattisesti niin, että ideologia ei ole tässä päällimmäisenä. Yksi huomio, jonka sosiaalidemokraatteina haluaisimme ottaa esiin ja jota pidämme tärkeänä, jota haluamme peräänkuuluttaa, ovat yritykset. Ja se, että yritykset noudattavat hyvää politiikkaa, mukaan ottaen työntekijöiden oikeudet, koska muutoin yritykset eivät voi toimia järkevällä, mielekkäällä ja kestävällä tavalla. Naiset on otettu merkittävällä tavalla huomioon ja täytyy myös, myös muistaa nuoria ihmisiä. Afrikka on suuri manner, siellä on valtavasti potentiaalia – siellä missä ihmiset ovat hyvin koulutettuja, siellä on myöskin mahdollisuus kehittää aktiivista yksityissektoria monissa maissa. On jo erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka nuori sukupolvi on hyvin luova ja myöskin etsii itselleen työtä, työpaikkoja, luo työpaikkoja. Tätä meidän pitäisi tukea. Komissio on herättänyt meissä kaikissa ihastusta ja juuri tämä on se aihe, joka on kehityspolitiikassa ollut puutteellisessa asemassa. Ja juuri maaseudulla emme pääse energian toimituksessa eteenpäin. Työntekijä, joka Afrikassa toimii, joutuu lopettamaan työnsä viimeistään kuudelta illalla, koska hänellä ei ole valoa, hän ei voi tehdä työtään käsillään. Juuri kestävä energian saanti ja alueellisesti järjestäytynyt energian varmoos on keskeisessä asemassa, kun olemme kiittää yksityissektoria. Thank you. I've got Heidi Hautala and then Charles. Kiitoksia. Heidi Hautala, Sarona Charles Doubt that we need ei ole epäilystäkään, että mikä tarvitsisi yksityistä sektoria tukemaan vahvasti kehitystä. Ja haluaisin myös äh, tuoda muutamia ajatuksia herra Devalle. Minusta hän, hänen alkupuheenvuoronsa oli erinomainen ja se, mitä komissio tuossa sanoi, oli myös äh, ilahduttavaa. Haluaisin itse asiassa hieman toistaa sitä, mitä komissio sanoi. Ei tässä ole kysymys monikansallisista yrityksistä, vaan enemmänkin tällaista pienistä mikroyrityksistä. Ihmiset luovat työpaikkoja, koska työpaikkoja ei muuten ole julkisella sektorilla esimerkiksi tarjolla muutamia uusia innovaatioita, joita meidän pitäisi ehkäpä tarkastella lähemmin. Yksi niistä on tämä pyramidin perusta, pohja, millä tavalla voimme auttaa näitä kaikkein köyhimpiä ihmisiä toimimaan myös näissä slummeissa. Ja olemme nähneet kauniita esimerkkejä siitä, millä tavalla kehitysyhteistyöaktivistit ja akateemikot yhdessä ovat auttaneet näitä köyhistä köyhimpiä rakentamaan itselleen elämää. Meillä on paljon tekemistä myös ammattikoulutuksen suhteen kehitysmaissa, kuten kollega Noiser sanoi. Nuoret ihmiset tarvitsevat eivät ainoastaan peruskoulua, vaan myös he tarvitsevat ammatin, he tarvitsevat ammattikoulutusta. Jotkut suurimmat kansainväliset yritykset voisivat tässä auttaa ja, ja, ja tukea ammattikoulutusta saadakseen myös pätevää ammattitaitoista työvoimaa, koska usein ongelma on se, että siellä ei ole ammattitaitoista työvoimaa. Ja kuten komissio sanoi, niin esimerkiksi energian saanti on yksi avainkysymys. Muistamme kaikki, miten Banki muu selitti, että hän ei voinut eh, opiskella auringonlaskun jälkeen, kun ei ollut valoa. Joten nyt meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme varmistaa, että tämä 1,3 miljardia ihmistä maapallolla eh, saa pääsyn sähköön, niin että he voivat työskennellä ja nähdä toimia Haluaisin myös muistuttaa teitä, että suurin osa maailman köyhistä, heillä ei ole pääsyä äh, pankkipalveluihin tai äh, rahoituspalveluihin. Äh, Alankomaiden kuningatar Maxima on nyt sitoutunut Wall Street-uransa jälkeen siihen, että hän tukee ennen kaikkea köyhiä naisia kehitysmaissa saamaan pankkitilit ja, ja pienimuotoista rahoituspalvelua. Paljon voidaan sanoa siitä, millä tavalla työskennellä köyhien puolesta ja heidän kanssaan. Ja sitten meillä on luonnollisesti myös kansainvälisten yritysten velvollisuudet ja uskon, että Euroopan unioni liian usein profiloituu äh, tavallaan tällaisena suur, suuren äh, mittakaavan investointien etujen suojelijana. Mutta sitten kuitenkin meidän täytyy samalla miettiä yritysten vastuuta. Ja minusta on hyvä, että me olemme puhuneet sen puolesta, että yrityksillä on laillisesti, sitovia sosia- laillisesti sitova sosiaalinen vastuu. Tässä on kysymys siitä, että luodaan yhtäläiset lähtökohdat kaikille. Komissio mainitsi hyviä eurooppalaisia aloitteita, kuten esimerkiksi FLECT. Ja minun täytyy myös tuoda esiin EATA joka on tällainen avoimuusaloite, joka on erittäin hyvä, kun tuetaan kehitysmaita niin, että ne saavat oman reilun osuutensa esimerkiksi kaivostoiminnasta. Sen lisäksi meidän täytyisi tarkastella myös uudistuvia varoja. Joten no, voisin puhua näistä loputtomiin, koska tämä on todella tärkeä asia ja todellakin odotan innolla sitä, että saan olla mukana tekemässä tätä mietintöä. Görens and then Pedro Silva and Charles Görens, seuraavana Pedro Silva ja Lola sen jälkeen. Kiitoksia. Kehitysmaita koskeva kertomus osoittaa seur- selkeästi, että on paljon useita maita ja talouksia, jotka ovat lähteneet käytiin, joilla kasvu on 10 prosentin luokkaa, joillakin jopa 14 prosenttia hätyttelee tuo luku. Silloin kuvittaisin, että niillä on riittävästi välineitä torjua köyhyyttä, mutta nämä välineet eivät ole riittävän hyvässä käytössä köyhyyden torjunnassa. Ja tämä on todellinen ongelma, jota meidän tulisi katsoa. Mitkä ovat ne välineet, joita meillä on käytössämme sitten? Meillä on tämä inklusiivisen kasvun käsite, jota olemme puoltaneet, jonka pohjalta rakennetaan Euroopan unionin tulevaa kehityspolitiikkaa. Minun käsittääkseni tämä käsite on erityisen tärkeä, koska tämän politiikan puitteissa – käytetään rahaa nimenomaan tähän tarkoitukseen. Muussa tapauksessa täytyy mennä sitten muunlaisiin kumppanuuksiin kuin se, joka liittyy tähän kehitykseen. Jos esimerkiksi haluatte kehittää käsityöläisyyttä tietyssä maassa ja hyödyntää sitä nimenomaan tässä köyhyyden torjunnassa, jolloin koulutetaan nuoria, joilla ei ole minkäännäköistä kokemusta, jotta he pääsevät köyhyydestä eroon, ja antaa heille tulevaisuuden näkymiä, niin silloin vaaditaan sitä, että tämä hankkeen avulla nimenomaan torjutaan köyhyyttä. Ja se, joka toteuttaa hanketta, ei kykene mitään muuta tietä seuraamaan. Tai sitten ei määritellä viitekehyksessä tätä torjuntaa, köyhyyden torjuntaa. Ja silloin voidaan vain viedä eteenpäin parhaimpia. Nämä ovat tällaisia ääriesimerkkejä, jossa ensimmäisessä inklusiivinen kasvu on osa tätä järjestelmää ja toisessa se on täysin toisarvoisessa asemassa, jos sillä ylipäätään rodean. No sitten pitäisi tietää se, millä tavalla voidaan mitata Euroopan unionin politiikan vaikutusta tällä alueella. Voisiko komissio kertoa meille siitä, että onko nyt jo olemassa tiivis äh, asiakirja siitä, joka tarkastelee inklusiivisen kasvun vaikutuksia avusaajamaihin. Voisitteko näin tehdä? Käsittääkseni tämä sama kommentti koskee myös tätä viitellistämistä, jossa me tuemme niitä maita, jotka tarvitsevat edelleen meidän apuamme, jotka eivät pärjää yksin – Ja sitten taas ne, jotka pärjäävät yksin, niin niitä ei sillä tavalla enää autettaisi. Tämä on erityisen tärkeä, jos halutaan osoittaa, että nämä periaatteet eivät ole mitenkään tyhjiä, vaan ne toimivat ihan käytännössäkin. Kaikki ne suuret konferenssit, jotka meillä ovat tulossa, pyrkivät nimenomaan vastaamaan siihen, millä tavalla voidaan yksityiskohtaisesti ja eklusiivisesti tätä periaatetta soveltaa. Se on erittäin tärkeä jos haluamme onnistua. Meillä pitää olla valinta joko tämän latinalaisamerikkaisen mallin äh, välillä, joka luo paljon rikkautta, mutta vielä enemmän köyhyyttä, tai sitten meillä on toinen tie, ja se on tämä inklusiivisen kasvun tie. Tässä tapauksessa meidän täytyy olla yksityiskohtaisempia. Ja minä esitänkin tämän pyynnön komissiolle, jotta se voisi kertoa meille yksityiskohtaisemmin tämän periaatteen soveltamisesta. Puheenjohtaja, kiitoksia. Pedro Silva ja Lola Sanchez seuraavana. Obrigado. Obrigado, signora presidente. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Uskon, että herra Teva on tehnyt erittäin hyvää pohjatyötä tulevalle keskustelulle tästä erittäin tärkeästä asiasta. Hän on, hän on luonut erinomaisen pohjan. Minä itse laadin mietintöä vuoden 2015 jälkeisestä rahoituksesta, ja se mitä tehdään yksityisen sektorin edistämiseksi tulee merkittävällä tavalla vaikuttamaan omaan ajatteluuni, kun on kyse kehitysyhteistyöpolitiikan rahoituksesta vuoden 2015 jälkeen. Me puhumme nyt paljon muustakin kuin yritysten yhteiskuntavastuusta. Kysymme pelkästään siitä. Yhtäältä meidän täytyy pohtia sitä, miten voidaan vahvistaa yksityistä sektoria kehittyissä maissa näiden maiden talouden edistämiseksi. Tämä jo sinänsä myötä vaikuttaa kehitysprosesseihin. Yksityisen sektorin vahvistaminen ei kuitenkaan vielä riitä. Periaatteet, jotka ovat tässä taustalla, ja periaatteet, jotka ohjaavat yksityisen sektorin toimia, ovat merkittäviä tosiasioita. Täällä on painotettu esimerkiksi avoimuuden seurattavuuden merkitystä. Kun me taistelemme harmaata taloutta vastaan, Tämä ei pelkästään auta saamaan parempaa kuvaa maan taloudellisesta tilanteesta, vaan tämä myöskin auttaa poistamaan köyhyyttä. Tämä taas johtuu puolestaan siitä, että mikäli on kyse harmaasta taloudesta, jonka piirissä kukaan ei maksa veroja, silloin ei voida vaurautta jakaa, ja siksi köyhden vastainen taistelu ei voi toimia. Meidän täytyy luoda sellaiset edellytykset, joissa yksityinen sektori voi toimia. Kyse on myöskin strategisten kehitystavoitteiden saavuttamisesta, ja yksityinen sektori pitäisi saada mukaan tähän pyrkimykseen. Ja tästä pääsenkin kumppanuusvälineisiin. Euroopan unionilla on käytössään. Euroopan unionilla on jo kokemusta yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta. Jotkut esimerkit tai kokemukset ovat hyviä, jotkut ovat olleet vähemmän hyviä. Silloin kun on kyse kehityspolitiikasta, me voimme ottaa opiksemme nähdäksemme näistä vähemmän onnistuneista kumppanussuhteista. Ja täytyy pohtia, miten parhaalla mahdollisella tavalla yksityinen ja julkinen sektori voivat puhaltaa yhteen hiileen. Ja rahoituksen kehittäminen yksityisen sektorin palvelukseen. Mahdollisuus saada rahoitusta, tieto siitä, mistä saa rahoitusta ja myöskin luottonanto ehdotta, lainaehdotta. Nämä ovat myöskin asioita, joista täytyy keskustella. Voisi nähdäkseni virhe nähdä tuleva kehitys ilman, että nähdään tässä yksityisen sektorin rooli. Tietyt reunaehdot tietystikin täytyy toteuttaa myöskin vuoden 2015 jälkeen. Lola Sanchez, Enrique Guerrero. Eh, bueno, nosotros no somos tan optimistas en cuanto a... Kiitos eh, puheenjohtaja. Me olemme hyvin optimistisia, mitä tulee yksityisen sektorin rooliin eh, kehitysyhteistyössä. Se on eh, hyvin tärkeää. On tärkeää, että meillä on tietyt takkeet siitä, että julkinen sektori tukee yksityistä sektoria, että yksityinen sektori toimii vastuullisesti ja että he huomioivat ihmisten edun ja että he toimivat kehityksen puolesta. On tärkeää, että meillä on avoimuutta ja että tässä ei kuitenkaan keskitytä pelkästään epäviralliseen talouteen, vaan tässä tavallaan periaatteessa Tiedämme, että äh, esimerkiksi komissiolla on ongelmia nimenomaan avoimuuden puutteen vuoksi. Ja siinä vaiheessa erityisesti, kun julkisia ja yksityisiä rahoja tavallaan sekoitetaan. Me haluaisimme tietää selkeästi, millä tavalla tämä toimii. Onko tässä todellakin julkisen sektorin varoja, joilla tuetaan tavallaan lisänä yksityisiä äh, investointeja? Ja mistä me tiedämme, että tietyllä sektorilla ei ylipäätään olisi eh, julkista, eh, yksityistä rahoitusta. Me haluaisimme ottaa esiin tällaisia asioita, kuten että EUlla olisi tietynlaisia eh, mahdollisuuksia esimerkiksi estää veronkiertoa, että EUn yritykset, eurooppalaiset yritykset maksaisivat verot, kun ne toimivat näissä maissa – Toinen tärkeä asia ovat nämä julkiset varat, joita annetaan paikallisille yrityksille, erityisesti PK-yrityksille. Meidän täytyy tarkastella myös niitä esteitä, joita näillä pienillä yrityksillä on saada rahoitusta. Joskus kieli on ongelma esimerkiksi tarjouspyynnöissä. Julkinen Julkisen rahoituksen tarkoitus on tukea yksityistä sektoria, esimerkiksi myös terveydenhuoltosektoria. Ei ainoastaan tuotantoteollisuutta, koska hyvinkin tuottavalle sektorille yksityiset varmasti investoivat. Meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että yritysten sosiaalisella vastuulla olisi myös enemmän tavallaan valvontaa täytyy huolehtia siitä, että kaikki tapahtuu avoimesti ja että kansainväliset eh, periaatteet, eh, kansainvälisiä periaatteita noudatetaan tässä kehitysyhteistyössä ja että yritykset, eh, jotka saavat rahaa kehitysyhteistyöhön, niiden tulisi myös toimia avoimesti. Voy a tratar de ser breve porque algunas de las cosas que voy a decir pues ya también. Pyrin puhumaan lyhyesti Jotkut niistä kohdista, joita halusin ottaa esille, on jo muiden suulla sanottu. Onnittelut Devalle tehdystä työstä. Jos kukaan on pyrkinyt saamaan yksityistä sektoria mukaan kehitysyhteistyöhön, niin se on kyllä ehdottomasti Deva. omasta, oman ryhmän näkökulmastani niin katsoen minusta on tärkeää, että mitä ideologisia ennakkoluuloja ei tule. Meillä täytyy olla sääntöjä, periaatteita, kriteereitä, sitoumusta. Nämä säännöt ja kriteerit, niitä täytyy katsella kehitysnäkökulmasta katsoen sen sijaan, että niitä katsottaisiin yksityissektorin puolelta. Siitä syystä yksityistaloitteet ovat hyviä. Ne ovat tervetulleita niille yhteiskunnille, jotka niitä tarvitsevat. Samalla täytyy kuitenkin pitää mielessä se, että meillä on tiettyjä sitoumuksia, joita on tehty. Ja minun mielestäni ensimmäinen niistä on se, että tässä tehdään lisää ponnistuksia julkisten varojen lisäksi sen sijaan, että korvattaisiin niitä. Meillä on tiettyjä maita, eurooppalaisia maita, joissa on konservatiivihallituksia, jotka pyrkivät keskittymään tähän puoleen, kun aiemmin ne olivat julkisia varoja, eli pyritään yksityisillä varoilla korvaamaan julkisia. Me haluamme kuitenkin varmistautua siitä, että julkiset, äh, julkisia varoja käytetään edelleen samalla tavalla. Toiseksi haluamme osoittaa, että tämä toiminta samalla tavalla vie eteenpäin kestävää äh, yhteiskuntaa, ja vähentää eriarvoisuutta ja syrjimistä. <clears throat> Mä haluamme, että näitä periaatteita noudatetaan, ILOn periaatteita noudatetaan, kuten myöskin asiaan liittyviä ihmisoikeuksia. Meidän täytyy tukea myös paikallisia pk-yrityksiä. Emme halua pelkästään sitä, että monikansaisille yrityksille tai suurille yrityksille annetaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä. Olkoonpa sitten määritelmä tämä yhteiskunnan vastuu tai joku muu, niin määritelmä sinänsä on niin tärkeä, vaan tärkeä on se, että yritykset, jotka työskentelevät tällä alalla, sitoutuvat siihen, että ne palvelevat kansalaisten etua niillä aloilla, jossa ne ovat aktiivisia. Ja ajatus siitä, että tämä toimii, sen ei tulisi kuitenkaan millään tavalla haitata kansalaisia tai heidän tavoitteitaan. Lopuksi haluaisimme myös nähdä sitoumuksen siitä, että taistellaan epätasa-arvoa vastaan. No neljä minuuttia on tainnut kulua, joten päätän tähän. Myself, I agree with Mr. that. Niin, itse haluaisin sanoa vielä muutaman sanan. Olen samaa mieltä siinä, että yksityissektori on tärkeä kaikissa talouksissa. Ja tarvitaan hyviä yhteiskuntia, jotka toimivat, jotta voidaan tehdä yhteistyötä. Lisäksi meidän täytyisi myöskin pitää mielessämme tuo sääntelykehys, jossa yritykset toimivat saattaa tietysti olla totta, että 32 miljardia menee veteen. No sehän on hyvä, on hyvä auttaa tällä terveyspuolella, mutta tarkistin juuri luvun. Yhdistön kuningaskunnan pankkien pelastaminen maksoi 850 miljardia puntaa. Ja meidän täytyy siitä syystä pitää huolta siitä, että myöskin yksityisen sektorin se sääntelykehys, jossa yksityinen sektori toimii, on toimiva. Meillä on ollut omat skandaalimme ja omat sähläämisemme sen suhteen, millä tavalla yksityissektori toimii. Ja kun on puhuttu näistä kestävän kehityksen tavoitteista, niin meillä on yhteiset ongelmat yhteisellä planeetalla. Meidän täytyy löytää niihin yhteisiä ratkaisuja ja saada aikaiseksi joku sopimus myöskin kansalaisten ja yksityissektorin välillä niin, että jälleen ymmärretään se, että yksityissektori tietysti tekee rahaa ja voittoja, mutta ne maksavat myös veronsa, ne toimivat yhteiskunnassa ja niin edelleen. Nämä asiat täytyy ottaa huomioon siinä, mitä me teemme. Sillä luin kertomuksen Yhdysvalloista. Ja työntekijät ansaitsevat nyt niin vähän, että eivät kykene on ostamaan niitä tuotteita ja hyödykkeitä, joiden avulla Yhdysvaltain kuluttajatalous pyörisi. Eli meidän täytyy jotenkin nyt jakaa tämä palkka kysymys ja tasa-arvoisuuskysymys niin, että se toimii. Tämä on se tärkeä asia, josta mainitsit. Ei kyseessä ole mikään idealistinen epätasa liittyvä kysymys, vaan se, että ihmiset eivät, ihmisillä ei ole kerta kaikkiaan varaa toimia. Ja siksi meillä täytyy olla oikeudenmukainen järjestelmä, jossa yritykset voivat toimia, ja oikeudenmukainen suhde valtion, oikeudenmukaisempi varan jako, niin että ihmiset voivat ostaa palveluita ja hyödykkeitä minun maassani, ja kollega silloin Pereirakin tämä sanoi, julkista yksityisten äh, sektorin kumppanuus, mitä siinä tapahtuu? Olen nähnyt sen omalla alueella, niin yksityinen sektori ostaa maata ja muuta silloin, kun ne ovat halpoja. Ja sitten ne lainaavat ne takaisin julkiselle sektorille. Julkinen sektori joutuu tällaisen kalliiden sopimusten ansaan. Meidän täytyy siitä syystä olla varovaisia, että me anna yksityisen sektorin vain nappailla parhaimmat päältä, aina tehdä voittoa ja silloin kun sillä on vähäinen riski, meidän tulisi hoitaa tämä muulla tavalla. Jotkut asiat hoituvat paremmin julkisen sektorin kavulla, hallitukset saavat parempia parempaa tuottoa lainoille esimerkiksi. Nämä ovat sellaisia esimerkkejä, joita on tapahtunut useissa yhteiskunnissa viimeisen kymmenen vuoden aikana ja se puiteistossa on toimittu on erittäin tärkeää nähdä. Kuten totesin, että yksityinen sektori ei aina tee kaikkea paremmin. Asiat muuttuvat nopeasti, niillä on suuri vaikutus. Ja UNICEF, eh, asiasta puhuttiin lounasaikaan, meidän täytyy huolehtia siitä, että yksityinen sektori kuitenkaan korvaa julkista investointia. Kiitoksia ja nyt annan Develle uudelleen puheenvuoron. Tähän voi um, oh, no, päättää. Niin, anteeksi, minun olisi pitänyt kysyä ensin komissiolta, haluatteko te vielä puheenvuoron? Haluatteko te vielä sanoa jotain? Kiitos äh, puheenjohtaja. Tämä, mitä me olemme täällä nyt kuulleet, on todellakin arvokasta. Olemme kirjanneet sen muistiin ja kaikki tämä äh, tulee myös näkymään meidän toimissamme. Ihan vain nopea vastaus. Te mainitsitte sanan vuoropuhelu. No tehän tiedätte, että meillä on tämä kehityksen politiikan foorumi, joka on tällainen rakenteellinen vuoropuhelu kansallisyhteiskunnan kanssa – ja yksityinen sektori tällä foorumilla ei ole vielä ottanut sitä roolia, mikä sille kuuluu. Me pyrimme löytämään yksityisen sektorin edustajat tulemaan tälle foorumille. Mutta me käynnistimme tämän vasta viime lokakuussa ja työ jatkuu. Ja täällä puhuttiin myös äh, nuoremmista äh, sukupolvusta ja koulutuksesta, joka on hyvin tärkeä osa meidän filosofiaamme. Me pyrimme äh, saamaan julkisen puolen mukaan yksityisellekin sektorille, mutta meidän tehtävämme on tavallaan parantaa ja, ja, ja rakentaa tätä inhimillistä pääomaa. Ja, yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä ja me haluamme, että 100 prosenttia yrityksistä noudattaa tätä, eikä vain 5 prosenttia, jotka vuosittaisessa osakaskokouksessa puhuvat kauniita sanoja. Mutta toki te puhuitte myös tästä pyramidista ja pyramidin pohjasta, mutta kerron teille meidän ammattikoulutuksestamme, se, koulutuksestamme se on listattu siinä kohdaksi kolme. Eli te löydätte hyvin paljon näitä asioita meidän asiakirjastamme. Vihreä talous on myös yksi mahdollisuus, eh, koska vihreä talous tuo mukanaan enemmän eh, työllisyyttä, joten tätä me tarkastelemme myös eh, positiivisesti. Ja sitten kysymys siitä, millä tavalla hoitaa avoimuuskysymyksiä ja muita tällaisia julkisia tavoitteita Meitä me sitoo nämä tavoitteet tänään ja huomenna. Ja se, mitä me ehdotamme, on, että me kysymme yksityiseltä sektorilta, että toimitteko te näitä tavoitteita kohti, niin silloin ne voivat osallistua. Mutta täällä nyt on esitetty koko joukko kysymyksiä siitä, annatteko te rahaa yrityksille. Emme me mitään rahaa anna yrityksille, vaan Pointti tässä on se, että on tiettyjä tilanteita, joissa meidän täytyy päättää, olemmeko me tyytyväisiä siihen, mitä tapahtuu vai ei. Esimerkiksi äh, maaseudun sähköistäminen on yksi esimerkki, jonka halusin tuoda tietoon. Tällä het- ja, niin, ja, ja äh, lisää täydentävyys on myös äh, kohta numero viisi tässä tiedonannossa. Se merkitsee sitä, että me puutumme vain silloin, kun olemme varmoja, että ilman meidän puuttumistamme tämä kyseinen investointi tai tapahtuma eh, ei tule toteutumaan. Ja tämä maaseudun sähköistäminen on yksi näitä. Samanaikaisesti, kun me puhumme tästä, ei ole mitään yksityistä sektoria, eh, joka investoisi siihen, että maaseudulla köyhät ihmiset saisivat eh, pääsyn sähkön käyttöön. Miksi? No siksi, että tähän liittyy tiettyjä taloudellisia rakenteita, jotka eivät sitä mahdollista. No jos me odotamme täällä 30 vuotta siihen, että sähkölinjat linjat vedetään näille ihmisille. Ei, meillä on tässä velvollisuus ja siksi emme me halua tähän mitään kansalaisjärjestö lähestymistapaa. Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä ja me jatkamme yhteistyötä heidän kanssa, mutta heidän tulisi tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa niin, että tämä investointi olisi kestävämpi. Eli siis tämä tiedonanto on, on, on täynnä näitä suojalausekkeita, periaatteita, kriteereitä. Ja toki me voimme myös in, huomioida sen enemmän. Me puhumme ympäristöstä, me puhumme verokierrosta, me puhumme ää, äh, läpinäkyvyydestä, seurattavuudesta ja niin edelleen. Äh, Rova puheenjohtaja puhui ää, äh, kuluttaja politiikasta. Minulla ei ole vastausta tähän, mistä te puhuitte. Tämä tällainen äh, talous, joka toimii tällä tavalla kuluttajapohjalta. Me olemme hyvin äh, varovaisia äh, lähestymistavassamme yksityiseen sektorin suuntaan. Me tiedämme, että tässä on riski aina, että tätä väärin käytetään, että että näitä käytetään väärin, koska välillä me emme halua, että tässä tuetaan tavallaan yksityistämistä, vaan me haluamme tukea niillä, niissä tilanteissa, missä markkinoilla markkinat eivät tavoita näitä ihmisiä, mutta meillä täytyy olla kuitenkin selkeät puitteet, käytänteet ja, ja, ja muut, joille kaikki tämä työ perustuu. Ja toivon, että me saamme tästä hyviä tuloksia. Meidän täytyy nyt tässä olla rehellisiä. Virallinen kehitysapu ODA ei yksin hoida tätä. Me puhumme tässä investoinneista Afrikassa, mutta samanaikaisesti Afrikasta lähtee paljon enemmän rahaa ulos kuin mitä sinne tulee sisälle, joten tässä meillä on ongelma. Meidän täytyy varmistaa se, että on mahdollisuus investoida turvallisesti ja laillisesti niihin maihin. Tämä on kaikki hankalaa ja tämä vuoropuhelu, jota me nyt haluamme parlamentin ja komission kesken yhteistyössä yksityissektorin kanssa, niin siinä yhteydessä me ehdotamme teille konkreettisia toimia. herra edustaja Deva. Useinkaan en innostu, kun kuulen, että komission edustaja puhuu. Harvemmin näin riemastun, mutta tämä päivä oli poikkeus. Yleensä tilanne on täysin päinvastainen. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Kuule Enrico, kaikella ystävyydellä huomautti, että yksityinen sektori pitäisi saada kehityspolitiikan mukaan pitkäksi aikaa. Olisin antanut hänelle vastauksen, mikäli sallitte. Olen tehnyt laskelmia, yksityisiä laskes, las, laskelmia. EUn kokonaistalousarvio tämän suhteen on 145 miljardia euroa, 1,105 prosenttia PKTLstä, 1,105 prosenttia PKTLstä. Tämä on koko EUn talousarvio. Lukuisia kertoja olemme peräänkuluttaneet sitä, että jäsenvaltiot pitäytyisivät tässä 0,7 prosentin osuudessa PKTLssään PKTLstä viralliseen kehitysapuun. Mikäli tehdään laskelmia, tämä on noin 120 miljardia euroa. Miksi, mikäli 145 miljardia on 1,105 prosenttia, silloin 0,7 prosenttia on 120 miljardia suurin piirtein kokonaisuudessaan. Kehitysapu on noin 120 miljardia euroa. Nyt me tiedämme, että on, maailmassa on kaksi miljardia ihmistä, jotka elävät yhden kahden dollarin tuloilla per päivä. He ovat he elävät absoluuttisessa köyhyydessä ja kurjuudessa. Ei tarvitse olla mikään rakettitieteilijä tietääkseni, että 130 miljardia euroa jaettuna kahden miljardilla ihmisellä on käsittämätön summa 65 euroa vuodessa per pää. Koko kehitysyhteistyö yhteisö ja kansaisjärjestöt puhuvat siitä, että nyt pitäisi 65 euroa antaa henkeä kohti vuodessa kahdelle miljardille ihmiselle, jotka elävät yhden tai kahdella eurolla päivä. Eli yksi euro viikossa lisää näille ihmisille. Ja mikäli näin tehdään, me olemme teeskennelet, että tällä summalla poistetaan köyhyys. Valikunnassa on puhuttu kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta ja yhteensopivuudesta muun politiikan kanssa ja kaikissa muissakin valiokunnissa on tarkasteltu sitä, kuinka rahaa käytetään yksi euro viikossa. Tästä, tähän tämä kaikki kiteytyy. Ikimaailmassa tämä ei pysty poistamaan köyhyyttä, kun otetaan huomioon, että 65 euroa vuodessa on tämä summa, joka tämän tämän ihmisen. Tämä on suorastaan pähkähullua. Tämä on, me saamme tässä itsemme linssiin. Meidän täytyy tehdä jotakin muutakin vielä. Ja sitten sanotaan, että jäsenvaltiot eivät anna 0,7 prosenttia. Suurissa jäsenvaltiosta kavahtaa koko lukua, joten jo, jopa tämä 120 miljardilla eurolla Jopa, jopa edes tämä miljardia euroa ei ole totta, ei tämä toteutu. Ei, eivät ihmiset saa 65 euroa vuodessa lisää. Ei yhtä vi- euroa viikossa, ei, ei. Se on paljon vähemmän kuin yksi euro viikossa. Kaikki mitä me täällä, täällä teemme, pyörii tämän yhden asian ympärillä. Ja sitten raavin päätäni, miten sitten käytännössä voimautamme nämä ihmiset, jotka käytännössä elävät kädestä suuhun. He joutuvat elämään slummeissa, järkyttävissä olosuhteissa sukupolvesta sukupolveen. Keskustelu oli oikein hyvä. Minua liikutti jopa jotkut puheenvuorot. Lola puhui veronkierrosta. Tämä oli erittäin hyvä puheenvuoro. Monet yritykset ovat roistoja ja väärinkäyttävät paikallisia ihmisiä, paikallisia järjestelmiä, eivätkä maksa edes verojaan vaikka siellä on tehtaita, jos ihmiset tekevät töitä näiden yritysten toimipaikan Karibialla tai jossakin muissa veroparateeteissa. Amerikkalaiset muun muassa tekevät näin. Meidän täytyy varmistaa, että näin, tämä ei käy päinsä. Vero täytyy maksaa paikallisviranomaisille. Ja siksi, ja, ja tämä on yksi asia, johon meidän täytyy puuttua. Sitten luotonsaanti. Petra, Petro Silva Pereira tämä mainitsi. Meidän täytyy tarkastella myöskin osallistavaa kasvua ja työpaikkojen luontia. Charles viittasi käsityöläisiin. Sri Lankan sodan jälkeen Sri Lankan talous on kasvanut 14 prosenttia ja pohjoisessa osassa, jossa sota oli kasvanut 25 prosenttia. Joka paikassa näkee rakennustyömaat, ihmiset rakentavat. Ja kysyin ihmisiltä, onko, onko teillä tarpeeksi muurareita ja sähkömiehiä ja Puuseppiä, ja sanoit, että ei ole, me koulutamme heitä nopeasti. Siellä on perustettu pieniä kouluja, joissa muurit istuvat koulun penkissä ja oppivat muuraamaan, ja sähkömiehen opetetaan tekemään sähkötöitä. Sitten on jotakin suuria yrityksiä, joilta voidaan kysyä, että autatteko näitä ihmisiä vastaamaan kansainvälisiä normeja? Autatteko heitä korjaamaan asioita? Perustaitoja edes. Tämä voidaan tältä kysyä, mikäli kansainväliset yritykset suostuivat kouluttamaan että ihmisensä pienissä kouluissa, jotta he oppisivat että ammatin, silloin saisimme tämän noidan kehän purettua. Tämä olisi yksi tapa voimauttaa ihmisiä. Heille täytyy antaa oikeat taidot ja oikea osaaminen oikealla tasolla, jotta työpaikkoja saadaan täytettyä. täytettyä. Olen erittäin kiitollinen rouva Hautalalle hänen erittäin myönteisistä kommenteistaan. Ilo mielin teen yhteistyötä teidän kanssanne länsioiden edistämiseksi. Ja Norberta, kiitos sinulle sinun huomautuksesta, joka koski hyvää yrityspolitiikkaa ja nuorempaa sukupolvea ja sitä, kuinka nuoria kannattaisi kouluttaa, jotta heillä olisi riittävät taidot ja riittävä osaaminen. Olin erittäin iloinen myöskin, kun kuulin, mitä komission edustaja sanoi, varsinkin kun oli kyse esimerkiksi maaseudun sähköistämisestä. Te aivan oikein totesitte, että mikäli 300 mailin matkan sähköistäminen afrikkalaisen kylän osalta tulee kestää joskus 50 vuotta. Joskus siellä kuitenkin vettä valuu mäkeä alas. Kysynkin ministeriltä, missä teidän, vesivoimalan, missä teidän vesivoimalanne ovat? Hän ei sitten, mistä minä puhuin. Pienet vesivoimalat voisivat auttaa paikallisia kyliä ostamaan rahaa. Kylät voisivat ostaa vesivoimaa ja sitten koko kylän saataisiin sähköt. Ja hän sanoi, että ahaa, tekeekö kukaan tällaista? Hänellä syttyi lamppu. Tästähän komission kollega juuri puhui. Mikä antaisi mikroluottoa tälle yrit pienelle kylälle rakentaa oma pieni vesivoimalansa, sitten kyllä saataisiin sähköistettyä. Kolme kuukautta tämä kestäisi ja olisi hoidettu. Ja monia muitakin asioita voidaan hoitaa. Kaikki, monet asiat ovat tänään mahdollisia. Näitä me täytyy pohtia. Rahan lähettäminen kotimaahan on tärkeä asia. Olen varma, että mietinnön laatimisesta tulee oikein hauskaa. nyt ilolla odottamaan teidän tarkistuksianne. Tämä työ on jatkuva. En usko, että mietintö saadaan kertalaakista kuntoon. Ja todennäköisesti niin kuin ihmisoikeuksien suhteen on tehty ja politiikan johdonmukaisuuden suhteenkin on tehty, uskon, että tämäkin prosessi on pitkällinen. Meidän täytyy varmistaa myöskin pääoman saanti, rahan saanti Täytyy varmistaa, EUlla ei rahaa ole. Tämä on absurdia ja on aivan väärin, että peräkuuntaan sitä, että ihmisiä annettaisiin 65 euroa vuodessa lisää yksi euro viikossa per köyhä ihminen. Tämäkö sitten ratkaisisi kaikki ongelmat? Ja tähän haluankin päättää puheenvuoroni. Kiitos. Kiitoksia. Niin meillä on kaksi muutakin mietintöä, jotka koskevat verokysymyksiä ja kehitysyhteistyön rahoitusta. Minusta meidän tulisi selkeästi määritellä se, mikä <clears throat> mietintö käsittelee mitäkin osiota, joten täytyy pyytää sitten määrittelemään tämä selkeästi, katsomaan ne teemat ja pitäytymään sitten niissä, niin että koko tämä paketti on johdonmukainen myös muille toimielimille. Pyrimme siis määrittelemään tämän. Ja kuten totesitte, niin tässä on niin paljon eri elementtejä, jotka ovat näissä eri mietinnöissä. Kiitoksia. Muita asioita tälle päivälle enää ole. Haluaisimme todeta, että huomenna on Etelä-Sudania koskeva keskustelu täysistunnossa. Ja siitä hyväksytään huomenna illalla päätöslauselma. 17.11. komissario Nidis kertoo meille Ebolasta ja Länsi-Afrikasta. 24.11. erityiskomiteakokous, erityisvaliokuntakokous Strasbourgissa, jossa tapaamme Saharovin palkinnon saajan. Ja 8.12. sitten seuraava, seuraava kokous. Kiitoksia, pitkä päivä on ollut, mutta kovin hyvä keskustelu. Kiitos tulkeille, kerrankin päätetään ajoissa. Joten annan teille 10 minuuttia takaisin. Olette viime viikkoina antaneet meille useita 10 minuuttisia.